Uh, good morning, ladies and gentlemen. Uh, could I, um, Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa sisämarkkinavaliokunnan kokoukseen. Pyydän teitä käymään paikoillenne ja erityisesti haluaisin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen Michel Barnierin, joka siis vastaa sisämarkkinoista ja erityisesti hän oli täällä myöskin eilen illalla, eli hän on nyt saumattomasti siirtynyt eilisen kokouksesta nyt sitten tämän aamun kokoukseen. Hän oli täällä vielä ennen monia valikunnan jäseniä, eli kiitokset siitäkin. Sitten haluaisin toivottaa myöskin tervetulleeksi kaikki tiimin jäsenet, komission jäsen. Täällä on paljon tuttuja kasvoja. Komission paikat ovat nyt tänään aika täynnä. Ja täällä katsotaan monia asioita, jotka meitä kiinnostavat ja haluaisin nyt kiittää teitä ja tiimiänne siitä, että te olette olleet hyvässä yhteydessä parlamenttiin ja puhun varmaan kaikkien kollegoiden puolesta, kun sanon, että me arvostamme kovasti sitä, että olette hyvin sitoutuneita meidän kysymyksiinne ja vastaatte ajatuksimme liittyen uusiin kehityssuuntiin ja aloitteisiin. Ja mielestäni meillä on erittäin rakentava suhde, joka varmasti tulee jatkumaan. No sitten muistuttaisin kollegoille, että meillä on aika tiivis aikataulu komission kanssa tänä aamuna. Eli me puhumme vuoden 2010 lainsäädäntöohjelmasta tällä saralla. Ja olen kuullut, että luettelon mukaan siellä on 30 prosenttia työohjelmasta, eli te olette kaikkein aktiivisin osallistuja, mutta myöskin eniten töitä tekevä komission jäsen. Enkä nyt halua ylikuormittaa teitä näillä odotuksilla, mutta joka tapauksessa komission puheenjohtaja on pyytänyt, että kutsuisimme kaikki komission jäsenet keskustelemaan työohjelmasta. Voimme esittää heille kysymyksiä ja sen jälkeen voimme sitten raportoida kokouksesta valiokuntien puheenjohtajien kokoukselle ja sen jälkeen me saamme sitten konsolidoidun vastauksen komission puheenjohtajalta. Eli ensimmäisellä kysymyskierroksella keskitymme erityisesti komission työohjelmaan. Barnier on täällä vartti yli kymmenen saakka. Ja jos saamme katsottua kaikki nämä kysymykset, hän on sanonut, että hän voi ottaa muutaman lisäkysymyksen vielä, mutta olen hyvin tiukka sitten kysymysten suhteen, jotka eivät liity tähän työohjelmaan, koska siitä nyt ollaan puhumassa tänään. Eli sen halusin tehdä selväksi. Ja teille on myöskin jaettu pieni yhteenveto. Te voitte helpommin sulattaa tämän pitkän komission asiakirjan. Mielestäni se on vielä erittäin käyppä ja epäystävällinen, mitä tulee näiden kysymysten kategoriointiin. Eli me olemme ottaneet sieltä tärkeimmät ehdotukset esille, jotka kiinnostavat tätä valiokuntaa, ja komissio tulee niistä puhumaan. Eli se on siis tämän aamun menettely, ja Michel Barnier, nyt teillä on sitten mahdollisuus puhua valiokunnalle, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Malcolm, kuten niin kuin jokainen teistä tietää, en sano uudemman kerran, että olen erittäin iloinen ollessani tässä valiokunnassa, vaikka sanon sen kuitenkin, minulla on paljon hyviä muistoja. Mutta en minä politisoi tätä nostalgiaa. Kyllä pitää olla hyviä muistoja, mutta ei pidä olla liian nostalginen. Näin on asianlaita tästä valiokunnasta. Kiitän te siitä, että kaikki DG Markt, pääosaston edustajat ovat täällä, assistentit ovat myöskin täällä, eivät kaikki, mutta siis lukuisasti ovat esillä läsnä. Minä olen useasti äh, ajatellut, että me olemme tehneet useita ehdotuksia yhdessä minun kabinettiavustajani Kerstin Jusson Georgi Klikles, joka on myös vastuussa suhteista parlamenttiin. Hän on myös teidän käytettävissänne. Minä olen tässä pohtinut jo pidemmän aikaa yhtä kysymystä. Varmasti tekin olette sitä miettineet, että 60 vuotta jo hiili- ja teräsyhteisö ensimmäinen, ensimmäinen peruskivi, ensimmäinen ti, perus, tiiliskivi, joka muurattiin hiili- ja teräsyhteisöön, joka sitten synnytti Euroopan yhteisöt, yhteismarkkinat, Euroopan union. Mitä kansalaiset odottavat tänä päivänä, kun 60 vuotta on kulunut tästä aivan ihka ensimmäisestä vaiheesta 1950-luvulta? Jotkut sanovat, että eipä ole paljon saatu aikaan, ei juuri mitään. Mielestäni tämä ei ole totta. Kuluttaja odottaa meiltä odottaa oikeuksia, odottaa helpottumista omaan elämäänsä – Äh, yrittäjämaailma odottaa paljon. Meillä on myös matkailusektori, meillä on myös tutkimusopiskelijamaailma, meillä on myös eläkeläiset, meillä on potilasmaailma, meillä on sairaalahenkilökunta. Monet kansalaiset näissä eri elämäntilanteissa odottavat paljon. Joskus emme täytä heidän toiveitaan ja odotuksiaan, kun me yritämme parantaa sisämarkkinoiden toimintaa. Se on meidän yhteisen elämämme puitteet. Euroopassa tällä hetkellä meillä on pelisäännöt, jotka säätelevät tätä yhteistä, yhteisen elämän moninaista ulottuvuutta. Me elämme yhteisellä alueella. Miksi kuitenkin on tämä vähän mieliala, jossa ollaan vähän latistuneita. Mario Monti on puhunut siitä, että kansalainen kuluttaja on väsynyt. Hän on... Minä haluan yrittää antaa teille konkreettisia vastauksia. En tässä puhu paljon luvuista sisämarkkinoilla siis BKTstä tai ylimääräisestä varallisuudesta, mikä liittyy tähän meidän talouselämäämme, työllisyystilanteeseen, mutta varmastikin on jotakin odotuksia, expectation gap, on paljon odotuksia, miten me hahmotamme asian tilanteen tulevaisuuden. 1400 direktiiviä, tekstit, jotka säätelevät sisämarkkinoita – minä puhuin teidän edessänne jo 13. tammikuuta, puhun samoin sanoin tänä päivänä. Minä olen kunnianhimoinen, minä haluan viedä eteenpäin näitä sisämarkkinoita, saada ne toivivammaksi ja vastata ehkä paljon suoremmin teidän puheenjohtajan esittämään kysymykseen Hartwandille. Onko sisämarkkinoiden elvytys yksi tärkeimmistä prioriteeteista EU:ssa? Minun selkeä vastaukseni on kyllä. Elvytys, sisämarkkinoiden uudelleenkäynnistäminen, silmällä pitäen tuleva Eurooppa-neuvosto on yksi sen perusakseleista. Se on EUn keskeisistä tulevaisuuden haasteista 2020 strategiaa ajatellen, ja meidän täytyy ajatella tämän strategian kaikkia ulottuvuuksia – Tämä on kunnianhimoinen tavoite. Se pitää käynnistää kansallisten parlamenttien toimista yhdessä europarlamentin kanssa. Aluehallitukset, sopijaosapuolet, työmarkkinaosapuolet, kaikki toimijat ovat tähän tervetulleita mukaan. Ja minä olen siis valmis vastaamaan teidän kysymyksiin. Meillä on kolme suurta työmaata tässä lainsäädäntökentällä, lainsäädäntötyössä tällä hetkellä käynnissä. Minä puhuin näistä säännöistä oikeuksiin meidän pitää uudistaa yhteisön lainsäädäntöä. Meidän pitää innovoida sitä. Säännöt ovat olemassa, ne ovat hyödyllisiä, mutta ne pitää toteuttaa hyvin, ne pitää tulla hyvin ymmärretyiksi ja niitä pitää todella käyttää asianmukaisesti ja oikein. Kansallinen, alueellinen, paikallinen hallinto on omassa roolissaan. Viranomaisilla on oma tehtävänsä, kun ne ryhtyvät soveltamaan näitä 1400 direktiiviä omaan lainsäädäntöönsä. Kullakin sektorilla on oma vastuualueensa, mutta joskus tarvitaan enemmän keinoja niiden soveltamiseen toteuttamiseen. Meillä on paljon tullut valituksia, myös rikkomuksiakin on esiintynyt. Muistutan teidän kolleganne herra Busoin tekemää mietintöä Solvitista. Sen takia yhteistyö kansallisten alueellisten hallintoviranomaisten kanssa on elintärkeää. Tällä alueella me olemme todenneet, kuinka eurooppalainen toiminta on erinomaista, jos me ajattelemme transpositiota, direktiivin siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön. Eilen puhuin palveludirektiiviä, Rova Gebhardtin tekemää työtä. Te olette siitä hyvin perillä. Te olette myös aloittaneet innovaatiotyön ammattipätevyysdirektiivin soveltamisessa toteuttamisessa. Marketing Information System kuuluu tähän. Pitää päästä vielä pidemmälle, mutta meillä äh, varmasti tulema olevan jonkinlainen sisämarkkinoiden Facebook käsillä. Olipo eurooppalainen direktiivi minkälainen tahansa, niin kansallisten hallintoviranomaisten tai paikallisten viranomaisten pitäisi voida olla yhteydessä toisiinsa, esittää kysymyksiä, antaa keskinäisiä vastauksia käsitellessään näitä asiakirjoja, joita talouden, talouden toimijat tai kansalaiset heille toimittavat. Louis Gregg esitti eilen mietintönsä. Ne ovat hyvin pragmaattisia toimenpiteitä, joita me tarvitsemme. Me haluamme identifioida tai paikantaa tämän top 20 listan, mitkä ovat ne esteet, joihin on törmätty, kun ihmiset arkipäivässä elämässään haluaisivat hyötyä enemmän sisämarkkinoista. Minä olen seurannut erittäin mielen, suurella mielenkiinnolla Rosa Tunnin esitystä, kun hän ehdotti tätä sisämarkkinoiden foorumia tapaamista. Tämä olisi hyvä tapaaminen. Sitä voitaisiin järjestää tär- järjestelmällisesti täällä parlamentissa, kutsua siihen sisämarkkinoiden toimijat, hallintoviranomaiset, EU-toimielimet, er- kansalaisyhteiskunnan edustajia, eri yhteisöjen järjestötasoja. Näin me voisimme tehdä hyvää arviointityötä siinä voitaisiin tuoda esille myös keskeiset turhautumiset, joita on ilmennyt aika ajoin sisämarkkinoista. Minä haluan myös ohjelmaan kiteyttää tietynlaisen sisämarkkinoiden peruskirjan käyttäjille. Se on kuluttajien ja käyttäjien perus peruskirja, perusoikeuskirja. Tämä olisi kansalaisten peruskirja, johon sisällytetään heidän oikeutensa. Se voisi olla yksi työkalu lähteä työstämään tätä sisämarkkinafoorumitapaamista. Ensimmäinen näistä foorumista voitaisiin pitää heinäkuussa 2011 Puolan puheenjohtajakauden alussa. Toinen työmaa on kansalaiset. He ovat myös usein kuluttajia. tässä suurella, tällä suurella eurooppalaisella alueella. Meidän pitäisi antaa kansalaisille mahdollisuus matkustaa, työskennellä, opiskella ja oleskella, äh, oleskella siellä, missä haluavat. Se on tärkeä tekijä. Minä olen saanut paljon kysymyksiä teiltä näistä aiheista. Se on tärkeä asia, jos direktiiviä lähdetään soveltamaan, kun puhutaan ammattivätevyyden tunnustamisesta. Se on lähes saatu päätökseen. Tiedän, että sekin on synnyttänyt paljon keskustelua keskustelua, pitääkö automaattisesti hyväksyä, miten legitimoidaan nämä pätevyydet, kielelliset vaatimukset. Meillä on paljon hyviä uusia ajatuksia eurooppalaisesta ammattikortista euh, ammattipätevyyskortista ja tässä käännyn Rova Vernion puoleen, joka tietää asiasta ehkä enemmän. Sen takia minun yksikköni ovat käynnistäneet samanaikaisesti kuulemisi arviointimenettelyt. Kuulen kaikkia osapuolia vuoden 2010 aikana ja tältä pehjalta tuli ilmi, että piti muuttaa direktiiviä osittain ja, ja vuoden 2012 alussa aloitetaan tämä tarkistustyö. EU ja komissio ovat erittäin kiinnostuneita yleishyödyllisistä palveluista sosiaalipalveluista. Näiden sanojen takana piilee paljon suuria tekijöitä. Kohesiopolitiikka, yhteisvastuu, työllisyys, kasvu, talouskasvu. Meidän pitää muistaa eristäytyneet ihmiset, heikoimmassa asemassa olevat väestökerrokset, ihmiset, jotka eivät todella oikein ymmärrä aina, mitä hyötyä heille on tästä uudesta Euroopasta. Tarvitsemmeko me tästä eurooppalaista puitedirektiiviä? Kyllä varmasti, mehän tarvitsemme lainsäädäntöpuitteet, pitääkö meillä sektorikohtaisia lähestymismuotoja. Ihan rehellisesti sanon, että olen nyt ollut kaksi ja puoli kuukautta tässä työssä, enkä ole vielä ihan varma tämän asian oikeutuksesta. Mistä olen varma, se on, että meidän pitää turvata julkiset palvelut, meidän pitää turvata yleishyödylliset palvelut, erityisesti kun ajatellaan kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä. Sektorikohtainen lähestyminen on välttämätöntä. Otan esimerkiksi postipalveluiden vapauttamisen. Huomenna puhun siitä äh, tämän alan toimijoiden kanssa Valensiassa, Espanjassa, jonne lähden tänä iltana. Kun puhutaan tämän palvelualan vapauttamisesta, niin meidän täytyy tavata eurooppalainen säätelytyöryhmä, joka on perustettu, ja jotta, tämän, jotta voitaisiin puolustaa yleisten yleisten palveluperuoiden oikeutusta, jotta sitä todella noudatetaan. Mutta joka tapauksessa, hyvät naiset ja herrat, minun toimikauteni aikana pyrin mahdollisimman parhain paikantamaan, ongeltamaan ja viemään eteenpäin laadullisia yleishyödyllisiä palveluja koko Euroopassa, koska nämä laadukkaat yleishyödylliset palvelut ovat todella tae siitä, että kansalaiset voivat nauttia oikeuksistaan. Minä puhun paljon kansalaisesta, minä käytän paljon tätä sanaa, mutta meidän täytyy olla lähellä heitä, meidän pitää olla myös vastuullisia. Minä tulen esittämään lainsäädäntöaloitteen tästä johon liittyvät rahoitustoimenpiteet, yksityiskohtaiset rahoitustoimenpiteet, koska meidän pitää ajatella peruspankkipalveluja, joihin kaikilla kansalaisilla olisi pääsy. Meidän täytyy myös taata se, että eurooppalaiset kuluttajat saavat selkeätä informaatiorahoituspalveluista rahoituspalveluista ja että ne, jotka myyvät näitä palveluja, niistähän puhutaan, tai näistähän puhutaan paljon myös, he, hekin odottavat tiukkoja sääntöjä ja ovat rehellisiä ja läpynäkyviä toiminnoissaan. toiminnoissaan. Sisämarkkina on yhteiskunnallinen hanke, sen pitää olla vastuullinen, sen pitää kehittyä yhteneväisesti muiden yleishyödyllisten hankkeiden kanssa. Otan esimerkiksi tässä mm, kollegan, joka otti esimerkiksi videopelit euh, internetpelit, online-pelit, ja se oli erittäin hyödyllinen aloite keskustella siitä, ja se kiinnitti monien toimijoiden huomiota, ja se kyllä edellyttää yleiseurooppalaista toimintaa, jota, joka on tarkasti seurattu ja säädelty. Meillä on noin 15 000 laitonta web sivua näissä internetpeleissä muun muassa. Ne kuuluvat siihen muun muassa. Jos me ajattelemme kommunikaatiota ja viestintää, me emme kuitenkaan voi asettaa kyseenalaiseksi meidän yhteistä yhteiskunnallista elämää, kun minä ajattelen alaikäisten suojelua ja turvaamista, kun me myös, tähän pitää myös kytkeä urheilulliset ja kulttuurilliset harrastukset. Kolmas tekijä on talous. Kolmas suuri työmaa on talous kokonaisuudessaan. Minä olin puhunut siitä jo aika selvästi. Tähän kuuluvat investoinnit talouselämän moottoreina. Meidän pitää sisämarkkinoiden avulla moninkertaistaa niiden vaikutusta. Jos me ajatelemme Euroopan taloutta, niin kaksi kolmas osaa, sanon teidän edessänne niin kuin eilen illalla, kaksi kolmas osaa kuuluu tämän palveludirektiivin piiriin. Meidän täytyy arvioida 0,5-1,5 lisäkasvumahdollisuutta Euroopan sisällä. Mitkä ovat taloudelliset hyödyt, jos tätä direktiiviä todella to toteutetaan hyvin ja asianmukaisesti? Tulen puhumaan teidän valiokuntanne eteen tämän vuoden lopulla kertomaan tuloksustista, kun puhun tästä kahdenkeskisestä arviointi, budjetin, budjetin arvioinnista jäsenvaltioiden kesken ja voitaisiinko tätä tätä käytäntöä laajentaa muille sektoreille. Jos me ajatelemme 2020 strategiaa, meidän täytyy harjoittaa talous, meidän pitää toteuttaa taimia älykkäästi ja innovoivasti, koska innovaatiohan on taloudellisen menestyksen ja yhteiskunnallisen menestyksen avaintekijä. Innovaatio, luovuus tulee palkituksi asianmukaisesti ja oikeudenmukaisesti. Erityisesti PK-yritykset, pienet yritykset odottavat paljon tältä säädöksiltä. He tällä hetkellä maksaa kymmenen kertaa enemmän patentoida joku hanke EU-ssa kuin Yhdysvalloissa. Tämä on yksi prioriteetti minulle, että Espanjan puheenjohtajakauden aikana viedä eteenpäin tätä kysymystä EUn patentointimenettelyistä. Puheenjohtaja Leene puhui tästä paljon, hyvin selkein sanoin, kuten monet muutkin teistä ja kuukauden kuluttua tulen tekemään ehdotuksen tästä kieliregiimistä. Meidän täytyy myös ajatella myös sitä, miten me määrittelemme toimivat talouden mallit internetin kautta. Meillä myös netin laillinen sisältö meidän täytyy ajatella laillisen sisältöön aspektia, meidän täytyy taistella piraattitoimintaa vastaan. Me tiedämme tänä päivänä, että se on hyvin vahva ja se voi myös kaataa koko, koko digitaalisen toiminnan, se voi kaataa myös talouselämän eihän meillä pitäisi olla oikeutta päästä erilaisiin esimerkiksi musiikkitoimintoihin, musiikkituotteisiin. Tämä on joidenkin vankka mielipide, mutta meidän täytyy ajatella myös tätä oikeuskäytäntöä, joka on liian pirstaloitu tällä hetkellä jos me sitten me puhumme myös direktiivistä, joka puhuu oikeuksien noudattamisesta. Tänä syksynä käynnistetään se voimallisemmin. Me ryhdymme tarkistamaan tätä direktiiviä vuonna 2011, miten me saamme paremmat lainsäädäntövälineet käyttöön. Minä olen myös kuullut Andreas Schwabin ehdotuksen. Se on minusta erittäin älykäs, hyvä ehdotus eurooppalaisesta kampanjasta, jota voitaisiin puhua by legal-kampanjana. Miten kansalaiset kuluttajat voisivat kiinnostua ostamaan laillisesti? Tällä tavalla voisimme turvata Euroopan talouden keskipitkän ja pitkän aikavälin tulevaisuuden ja toimivuuden. Puhun yhä sisämarkkinoista ja kuluttajille tarjotuista palveluista. Meidän täytyy myös valvoa vähittäiskauppamarkkinoiden toimivuutta. Näistä puhun tulevina viikkoina aikana. Siellä on toiminnan vajavuutta ja puutteita. Minä ajattelen tässä myös jakelutoimintaa, jakelukeskuksien toimintaa. Mä voin puhua tekstiiliteollisuudesta Unkarissa ja Iso-Britanniassa. Meillä on kuinka paljon tilanne on muuttunut Alankomaissa ja Belgiassa. Meidän täytyy ottaa yhteiskunnalliset ja ympäristötekijät huomioon. Tämä myös näkyy myös siinä, miten markkinat ovat avautuneet sopimuskäytänteille tuottajien ja suurten jakeluryhmittymien välillä. Tätä me tarkastelemme paljon tarkemmin lähiviikkoina, lähikuukausina. Toinen osio minun salkustani, joka vie aika paljon aikaa, se on rahoitusmarkkinoiden säätely, jotta saamme hyvän toimivan valvomman kehit aikaan. Kyllähän tässäkin on sisämarkkinoilla omat intressinsä, sanoin näin pari päivää sitten Lontoossa. Meidän pitää rakentaa uutta kasvua vihreää, terveämpää kasvua, jos perusta ei ole terve, jos rahoitusteollisuus ei ole terve, koska se ei toimi, koska sehän voisi antaa meille kaikille paljon. Tämä rahoitusteollisuus on niin toimiva. Kyllähän me voimme kuvitella uusia rahoitustuotteita, mutta ei, ei aina tiedetä, mitä myydään kuluttajille ja silloin seuraukset voivat olla mitä ne voivat olla sen kaltaisia, mitä olemme joutuneet näkemään. Tämä täytyy olla terveellä pohjalla. Meillä on myös hyvä tiekartta, meillä on G20. Kyllähän me voimme rakentaa EUn 2020, voimme elvyttää sisämarkkinoita. Meidän pitää saada ne uudelle, uudelle tielle. Meidän pitää edetä, meidän pitää löytää uusia vaihtoehtoja digitaalitalouteen, mutta, ei, mutta miten, jos uusi kriisi tulee, niin kaikki tämä lentää kuin tuhka tuuleen. Meillähän on jäsenvaltioiden budjettia, mutta eivät ne pysty ottamaan vastaan toista kriisin laskua, eikä kansalaiset tule ikinä antamaan meille anteeksi. Meidän täytyy nyt tajuta, että tämä oli erittäin vakava ten, ennakkovapaus. Ja sitten meidän pitää onnistua. Minä tarvitsen teitä, minä tarvitsen parlamenttia lainsäätäjänä, yhteislainsäätäjänä, kun puhun rahoitusmarkkinoiden sääntelystä ja valvonnasta. Reaalitalouden pitää palvella oikeata kohdetta. Rahoitusmarkkinat täytyy laittaa uudestaan, Sanoin korostan uudestaan reaalitalouden palvelukseen kun me ajattelemme kriisiä, kun me ajattelemme vihreän kasvun vaatimuksia, talouden pitää olla terveellä pohjalla. Se ei saa enää olla sen kaltaista kuin mitä on eletty viimeisten 20 vuoden aikana. Nyt muutama sana lopuksi tästä reaalitaloudesta, mikä on kun ajattelemme UG 2020 kestävää kehitystä, innovaatiota ja sosiaalisen syrjäytymisen estämistä komissio tulee selkeyttämään juridiset puitteet, miten voidaan, minkä mukaan voidaan paremmin ottaa huomioon nämä tavoitteet, ympäristö, innovaatio, sosiaalisen syrjäytymisen estäminen. Meidän pitää myös tajuta, miten, miten eri toimijat voivat toimia yhteistyössä paremmin kumppanuusperiaatteen pohjalta – minä tiedän, että teidän valiokuntanne on hyvin sitoutunut tähän työhön. Tästä on tehty mietintö 2006. Rova Ryyle on tehnyt myös tästä paljon työtä. Tämä mietintö ei ole vielä hyväksytty, mutta minä tiedän ja kirjan ylös, että teidän valiokunta on erittäin kiinnostunut tästä lisäarvosta. Euh, minä tiedän, että komission pitää osoittaa pitää osata myös näyttää, mikä on sen, mikä sen arvo on tässä, mikä sen painoarvo on tässä uudessa lainsäädäntötyössä. Tämä muodost, jos nämä ö, muodostavat esteet useille yrityksille, niin me voimme parantaa tilanta, ehkä voimme taata parempaa näkyvyyttä, juridista, juridista oikeusturvaa, mutta hyvät naiset, jos, tää, jos on mahdollisuus saada jonkinlaisia hyviä aloitteita, niin meidän täytyy ottaa huomioon tämä vaikutusarvioinnin <clears throat> lopputulokset vuonna 2010. Sähköinen kaupankäynti on myös yksi prioriteeteista. Se on ollut loistavaa, jos ajattelemme rajat ylittävää kaupankäyntiä. Jos ajatellaan kolmea maata, niin se on alle kaksi prosenttia vähittäiskaupasta. Kollega Echevarria toi hyvin esille nämä puutteet, mutta me aiomme esittää myös loppulaskun tästä sähkö, sähköisestä kaupankäynnistä, miten maksut toteutetaan. Mutta minä olen myös laatimassa kollegojen kanssa numerista agendaa. Me haluamme kytkeä paremmin eurooppalaiset tähän suureen suureen sähköisen kaupankäyntiverkostoon, koska tämä on myös yksi palvelusektoreista. Se on yksi kestävän palvelun tekijöistä. Jos me ajattelemme infrastruktuurin puutteellisuutta, jos me ajattelemme verkostoja, meidän pitää pystyä takaamaan parempi rahtiliikenteen sujuminen Euroopassa. En tule toimimaan tässä täysin yksin koko komissio tulee näkemään paljon vaivaa. Meillä on 17 komissaaria 27, jotka ovat kytkeytyneet sisämarkkinat sisämarkkinatyöhön niin sen sääntöjen hyvään toteuttamiseen. Me pyrimme purkamaan kaikki esteet ja pullonkaulat, jotka estävät tällä hetkellä sisämarkkinoiden syventämistä. Yksi ulottuvuus, joka kiinnostaa minua aivan erityisesti minähän pyrin olemaan hyvin ulospäin suuntautunut, eli minä olen kiinnostunut sisämarkkinoiden suuntautumisesta ulospäin, mikä on vastavuoroisuus ja konvergenssitoiminta. Nyt rupean lopettamaan. Meillä on pitkä työntäyteinen tiekartta edessämme, mutta me haluaisimme päästä pois tästä väsymyksen tilasta tai tästä tylsyyden tilasta, johon sisämarkkinat ovat vajonneet tällä hetkellä ainakin kansalaisten mielissä. Minä odotan paljon Mario Montin mietinnöltä poliittista selkeätä viestiä, missä on se alkuperäinen näkymys, joka, jonka Jacques Delors esitti meille vuonna 1985. Minulla on omat vakaumukseni, minä odotan paljon Mario Montin mietinnöltä. Meillä on Eurooppa-neuvosto tulossa, me puhumme paljon me tulemme antamaan tiedonannon, me odotamme paljon herra Montin tiedotteelta kesäkuussa. Toivomme paljon erittäin laajaa osallistumista, tiukkaa sitoutumista, ehkä uutta valkoista kirjaa voimme odottaa. On, täällä on usein puhuttu Single Market Act. Me teemme työtä tässä hengessä. Emme me rupea tässä nyt valitsemaan mitään lopumista termiä. Minulle sisältö on paljon tärkeämpi me kyllä löydämme hyvän, hyvän on nimikkeen. Minusta tämä Single Market Act on hyvä, mutta muutkin ideat ovat tervetulleita. Tämä hankehan ylittää aika selkeästi minun salkkuni toimivallaan. Se koskettaa muiden, muitakin muiden komissaarien toimialuetta, mutta tällä tavalla se elävöittää koko komission työtä ja niiden komissaarien työtä, jotka ovat suoraan yhteydessä tämän uuden sisämarkkinan elvyttämisen kanssa. Euroopan parlamentaarin edustajia minä haluan myös kuunnella, koska he ovat keskeisissä osassa, kun lähdetään elvyttämään sisämarkkinoita. Kiitos. Well, Commissioner, thank you, uh, very much. Kiitoksia komission jäsen. On varmaan täysin selvää, miksi näin tärkeä elementti komission työstä vuodelta 2010 liittyy teidän salkkuunne. Ja voidaan myöskin nähdä, että professori Montin raportissa sanottiin, että meidän pitää puhua sisämarkkinoista – ja meillä on jo paljon aloitteita ja meillä on pitkä äänestyssessio erityisesti Grehin ja Rylen mietinnöistä. Niissä kummassakin puhutaan tärkeiden alueiden poliittisista suuntaviivoista ja myöskin Gebhardin mietintö, joka liittyy palveludirektiiviin. Niistä on paljon muitakin, joten meillä on erittäin paljon energiaa näissä kysymyksissä ja teillä komissioissa on myöskin paljon energiaa, eli varmaan yhdessä saamme aikaan hyvin paljon. No sitten kollegat, jotka eivät aluksi olleet paikalla, on hienoa, että nyt tänne on tullut lisää väkeä. Muistuttaisin, että tänään puhutaan lähinnä komission työohjelmasta vuodelle 2010, eli voisimme keskittää nyt kysymyksemme siihen aiheeseen. Ensimmäisenä puheenvuorot saavat kaikkien poliittisten ryhmien koordinaattorit. Ja ehdottaisin, että otamme kolme kysymystä kerrallaan. Eli jos pysytte lyhyt sanaisina, niin voimme jatkaa keskustelua. Ja sitten täällä on pitkä puhujalista. Eli katsotaan, miten aika nyt riittää. Mutta pyydän, että puhutte hyvin lyhyesti, mutta keskitytään nyt tähän ja siirrytään sitten eteenpäin. Eli ensin Schwab, Gebhard ja Buzoi. Schwab, olkaa hyvä. Kiitos paljon puheenjohtaja. Hyvä komission jäsen, yritän puhua lyhyesti, jotta jokainen ehtii tänään esittää omat huolenaiheensa. Viisi lyhyttä seikkaa. Aivan oikein komission jäsen viittasitte siihen, että edellinen komission jäsen Monti puhui siitä, että kansalaiset ovat vähän uupuneita tähän sisämarkkina-ajatukseen. Ja tämä saattaa johtaa siihen, että kaikki eivät osallistu sisämarkkinoihin. Ja varmaankin Kreikan osalta nyt kokemamme osittain olisi voitu välttää, jos aikaisemmin olisi, sisämark- olisi toteutettu kasvu- ja vakaussopimusta ja olisi toteutettu sisämarkkinoita myös. Eli toivon, että olette samaa mieltä siitä, että tarvitaan uutta pontta sisämarkkinoille ei ainoastaan yrittäjien eduksi, vaan myös kansalaisten. Siksi me EPP-ryhmänä haluamme jatkuvasti sisämarkkinoilla ajatella kansalaislähtöisesti. Muutama esimerkki. Esimerkiksi tuo Single Market Act, joka on osa kollega Grekin mietintöä. Siitä äänestämme tänään. Tässä aloitteessa puhutaan myöskin yleishyödyllisten palveluiden asemasta. Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että ei tarvitse puitedirektiiviä, vaan tämä yleishyödyllisten palveluiden kysymys pitää ottaa aina sellaisen käsittelyn, että lähdetään kansalaisten kannalta liikkeelle – Katsotaan esimerkiksi, mihin on tarvetta, ja silloin voidaan oikeudellisesti turvata palveluita, jos ne ovat todella kansalaisille tarpeen. Siksi olen kiitollinen tämän suuntaisesta kannoistanne, niin että lähdetään katsomaan alakohtaisesti, mikä on tarpeen kansalaisten silmissä. Toiseksi puhuitte siitä, miten voidaan sisämarkkinoilla toimia niin, että kansalaiset myöskin pitäisivät mielessä, mitä mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen syntyy sisämarkkinoilla. Esimerkiksi on esitetty tällaisten pirattikopion vastaisen konferenssin järjestämistä. Näitä pirattikopioita on melko paljon ja kysyntä on melko suurta, siksi pitäisi aktiivisemmin taistella näitä pirattikopioita vastaan ja myöskin lisätä tietoisuutta julkisuuskampanjoiden kautta. Kolmanneksi julkisista hankinnoista äänestämme tänään tärkeän mietinnön. Tässäkin tietenkin viranomaisten pitää, ja te puhuittekin siitä, että alue- ja paikallishallinnon pitää osallistua sisämarkkinoihin. Kaikkien pitää muistaa se, että ajatellaan aina kansalaislähtöisesti, niin että saadaan kilpailukykyiset markkinat, kilpailukykyiset palvelut, ja tämä on tärkeää, kun kunnatkin julkisia hankintojaan tekevät kansalaisten eduksi. Ja sitten pankkikriisin vaikutukset Euroopan kuluttajiin. Tärkeää on se, että pankkimarkkinasääntelyssäkin määritellään muutama seikka, jotka liittyvät erityisesti kuluttajiin. Se oli yksi hanke, mutta varmasti tässä pitää muistaa ennen kaikkea kuluttajien oikeudet. Työohjelma, jonka olette esittäneet, on suureksi avuksi ja voin taata, että EPP-ryhmä tukee teitä, kun haluatte tätä ohjelmaa täytäntöönpanna. Kiitos paljon. Kiitoksia, Sten Gebhardt. Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia komission jäsen, että näemme uudestaan tällä viikolla. Alueet, joiden parissa teemme nyt työtä, joista keskustelemme, ovat erittäin tärkeitä. Tärkeä kysymys on sellainen, miten, millaista Eurooppaa me haluamme. Siihen täytyy löytää vastaus. Ja meidän on pidettävä huolta siitä, että meillä on sisämarkkinat kuluttajia varten. Ja tämä sisämarkkinalaki, tai mikä se sitten onkin, se nimi on ihan yhden tekevä minulle. Tärkeää on se, että kansalaiset voivat havaita, että se palvelee myöskin heitä, ei pelkästään taloutta tai rahoituslaitoksia tai yrityksiä. Ja tämä on se vaikutelma, joka nyt on levinnyt kansalaisten keskuuteen. Ja meidän täytyy nyt torjua tällaista vaikutelmaa, vaikkakin tiedämme, ettei tilanne ole näin. Ymmärrän myöskin, ja ryhmälleni on selvää, että kaikkein tärkein painopistealue ovat nyt rahoitusongelmat ja rahoitus- ja talousalan kriisi. Ja te olette paljon vahvemmin siellä mukana kuin sisämarkkinakysymyksissä, ja se näkyy ihan selvästi myöskin tästä komission työohjelmasta. Ja me autamme teitä mielellämme tällä alalla joka on tärkeä. Meidän täytyy edetä näissä kysymyksissä, kuten totesitte. Ja ensinnäkin tähän kuuluu se, mistä puhuitte. Lissabonin sopimuksen pöytäkirja. Euroopasta politiikkaa pitää luoda sen mukaisesti ja meidän pitää suojella yleishyödylliset palvelut. Näihin ongelmiin pitää puuttua, koska ongelmia on paljon. Kansalaiset ovat peloissaan ja meidän täytyy nyt selvästi toimia tällä alalla. Sitten toinen ala, josta te puhuitte, ja mikä on hyvin tärkeä, se on tämä vastavuoroinen tunnustaminen ammattipätevyyden osalta, ja tämä liittyy myöskin siihen, miten voi mennä töihin toiseen jäsenvaltioon. Ja meillähän on hyviä lakeja, mutta lakien täytäntöönpano on edelleen ongelmallista. Ja myöskin eilen kuulemisessa tästä puhuttiin monissa puheenvuoroissa, jotka kollegat pitivät kansallisista parlamenteista viittasivat tähän, ja siinä täytyy selkeästi toimia. Ja sitten kolmas asia, josta haluaisin puhua, vaikka olisi vielä paljon muitakin, liittyy näihin uhkapeleihin. Tehän sanoitte, että Charles de Mose on laatinut hyvän mietinnön, ja siltä pohjalta meidän täytyy miettiä, miten tällä alalla edetään. Meidän pitää suojella kansalaisia, meidän täytyy torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Kansallisvaltioissa tietysti voidaan tehdä hyvin paljon kaikkea hyvää, mutta kun kyse on internet-uhkapeleistä ja kun kyse on näin laajoista kysymyksistä, silloin täytyy löytää Euroopan tason vastauksia. Ja tässäkin meidän täytyy ryhtyä uusiin aloitteisiin, koska tämä on hyvin kiireellinen ja tärkeä asia, koska nimenomaan nuoremmat kansalaiset ovat tässä nyt vaarassa koska tätä on kansallisella tasolla hyvin vaikea valvoa, joten meidän täytyy Euroopan tasolta oikeastaan maailman tasolla puuttua tähän ongelmaan. Thank you very much, Mrs. Gephardt. Kiitoksia. Ja sitten Buzoi. Euh, monsieur le commissaire, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Herra komissaari, kiitos paljon siitä, että olette täällä tänä päivänä. Teidän työnne on erittäin kunnianhimoinen ja minä olin erittäin tyytyväinen, kun eilen puhuttiin ka- sähköisestä kaupasta vihreä paperi ja valkoinen paperi ja siinä oli myös tiedote invoicing menettelystä. Minä olen ihan vakuuttunut siitä, että teknologian kehitys, teknologia voi olla meidän liittolainen, kun me kehitämme sisämarkkinoita me olemme siitä liikkuvampaa, kilpailukykyisempää, tehokkaampaa ja se pitäisi olla globaalisempi. Mutta te myöskin myönsitte, että olemme aika heikkoja, kun puhutaan sähköisistä kaupankäynnistä. Oletteko te sitä mieltä, että nämä, näillä aloitteilla tulee olemaan merkittävä vaikutus lähitulevaisuudessa? suuri osa työstänne vuonna 2010-2011 ei keskity ainoastaan vaan siihen, että valmistellaan näitä hyviä aloitteita tai hankkeita vaan pitäisi myös seurata nykyisen lainsäädännön etenemistä. Te tulette käymään Euroopan pääkaupungeissa, se on hienoa. Jos te pidätte lupauksenne, oletteko te sitä mieltä tai uskotteko te, että kun puhutaan lainsäädännön toteuttamisesta, niin pyst- ovatko nämä aikarajat viiveet, ovat pikemminkin viiveet, ovat, syy, ovat poliittisesta tahdosta johtuvia vai ovatko ne joitakin, joitakin, joitakin maiden sisäisiä ongelmia, teknisiä ongelmia, jotka liittyvät kyseisen maan kansallis- omaan kansalliseen lainsäädäntöön? Kiitos paljon ja me todella tuemme teidän kunnianhimoista ohjelmaanne. Thank you very much. So, Kiitoksia. Eli sitten komission jäsen, olkaa hyvä. Président, comme, comme, comme je vois qu'il y a une très longue liste de, de gens qui Täällä on hyvin paljon ihmisiä, jotka haluavat puhua, ja on hyvä, että kuuntelen teitäkin. Meidän tulee palata näihin kysymyksiin yksi kerrallaan, joten vastaan hyvin lyhyesti, koska emme nyt voi puhua kaikista teknisistä yksityiskohdista tänään. Schwabille sanoisin, että tämä koskee sisämarkkinoita ja muitakin asioita. Eli meidän täytyy todistaa mitä hyötyä Euroopasta on kansalaisille. Meidän täytyy todistaa se aina uudelleen ja muistuttaa, miksi meillä ylipäänsä on nämä sisämarkkinat. Me halusimme vakautta ja demokratiaa Eurooppaan. Ja perustaja-isät ajattelivat aikoinaan ja uskoivat, että jos on etua olla yhdessä, silloin on myöskin poliittista halua olla yhdessä – niin silloin on tarvetta olla yhdessä. Ja se on sisämarkkinat. Se on talouksien yhteenliittämistä. Mutta tämä pitää nyt todistaa, koska tämä projekti on nyt kestänyt 50 vuotta, olemme siirtyneet uuteen vaiheeseen, meillä on uusia haasteita ja meidän on todistettava nämä asiat uudelleen. Ja Schwabille sanoisin vielä, että kansallisten hallitusten ja alue- ja paikallisviranomaisten kanssa – meidän pitää käydä vuoropuhelua myöskin kansallisten parlamenttien kanssa, aluehallitusten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Schwab ja Gebhard kumpikin puhuivat tärkeästä aiheesta, ja se on yksi aihe, joka on aiheuttanut väärinkäsityksiä ja joka on johtanut kansalaisten huolestuneisuuteen ja väsymykseen Euroopan suhteen, eli julkiset palvelut, yleishyödylliset palvelut – Meillä on yksi tutkimus, jonka mukaan yleishyödylliset palvelut vuonna 2006 olivat 26 prosenttia bruttokansan tuotteesta, 30 prosenttia työpaikoista ja 500 000 toimijaa on näissä julkisissa palveluissa. Eli 60 miljoonaa työpaikkaa suoranaisesti liittyy tähän alaan. Ja siksi tämä on niin suuri huolenaihe kansalaisille. No, puhun tästä kysymyksestä nyt hyvin selkeästi, vailla ideologiaa, ja haluan keskittyä nyt suojeluun. Tietysti voidaan puhua oikeudellisista puitteista. Sosiaalidemokraatit haluaisivat, että olisi vain yksi puitedirektiivi. Pitääkö alakohtaista lainsäädäntöä toteuttaa, mutta ei kuitenkaan kaikilla aloilla – No, meidän täytyy tehdä työtä ja minä teen työtä ilman ideologiaa ja haluan pitää huolta näiden kansalaispalveluiden turvaamisesta mahdollisimman objektiivisesti. Ja uskon, että kun tämä on saatu loppuun, siinä vaiheessa on jo kuultu kaikkia. Haluaisin tukea monia hankkeita, joista Schwab puhui kuluttajien hyväksi, ja myöskin haluaisin edistää työohjelmaa, ehdotuksilla, jotka liittyvät talouteen. Tästähän nyt on kyse. Kansalaiset ovat hyvin huolissaan työpaikoista. Sitten Gebhard. Yksi syistä, miksi kansalaiset ovat niin etäällä markkinoista, on vaikutelma, että ihmiset ovat nähneet, että markkinat palvelevat rahoituselämää suuria yrityksiä – ja minä haluaisin nyt toimia kansalaisten ja kuluttajien ja pk-yritysten hyväksi. Ja meidän täytyy tehdä vihreitä aloitteita myöskin rahoituspalveluiden osalta. Tällä hetkellä teen työtä esimerkiksi sen ajatuksen parissa, että olisi pk-yritysten pörssi. Että voitaisiin tukea alueellisia pörssejä, jotka liittyvät lähinnä pk-yritysten toimintaan. Eli tämä on selkeä kunnianhimo PK-yritysten osalta. Nehän edustavat 80 prosenttia Euroopan taloudesta ja niiden pitäisi myöskin pystyä toimimaan sisämarkkinoilla. Henki, jossa teen työtä julkispalveluiden osalta ja myöskin diplomien vastavuoroisen tunnustamisen kanssa. No, meillä on tämä vihreä kirja, tästä on puhuttu komissiossa myöskin puheenjohtaja Barroson kanssa – mutta uskon, että meidän tulee toimia. Ja politiikka ei voi olla pelkästään uhkapelien vapauttamista internetissä. Minulla on toisenlaista politiikkaa mielessä. Olen sen todennut parlamentissa sen, heti sen jälkeen, kun minut nimitettiin tähän tehtävään. En halua olla komission jäsen, joka vapauttaa kaiken ja rankaisee niitä, jotka eivät vapauta. Meidän on pystyttävä soveltamaan näitä sääntöjä myöskin nettipelien osalta, koska on esimerkiksi riippuvuusongelmia ja muuta. No sitten olen tehnyt Kröysin kanssa läheistä yhteistyötä. Meillä on yhteinen hanke, joka liittyy digitaalisiin yhtenäismarkkinoihin. Nehän kuuluvat, ovat osa sisämarkkinoita. No onko sitten edistystä sähköisen kaupankäynnin osalta? No ei siellä voi olla mitään edistystä, koska nyt lähdetään niin vähäisestä määrästä kahdesta prosentista, eli alemmaksi ei voida päästä. Eli voimme vain lisätä sen määrää. Me puhumme nyt puutuvasta linkistä, mutta haluaisin nyt puhua siitä, että sisämarkkinoilla on edistyttävä ja on selvää, että yhtenäiset digitaaliset markkinat ovat nyt suuri työmaa, jolla meidän tulee edistää markkinoita. Uskon, että työtä teemme Grössin kanssa näissä asioissa vaikuttaa tähän merkittävästi ja tekin tietysti olette mukana tässä työssä. No sitten lainsäädännöstä. No ei nyt ole yhtä ainoa vastausta tähän kysymykseen. Eilen puhuimme Gebhardin ja muiden kanssa palveludirektiivistä, sen täytäntöönpanosta, joka ei kaikkialla ole toteutunut. No, siirtäminen kansallislainsäädäntöön ja täytäntöönpanoon ovat kaksi eri asiaa ja myöskin tämä koskee muita direktiivejä. Monissa maissa, joissa on vähemmän keskitetty järjestelmä, alue, viranomaiset ovat vastuussa näistä kysymyksistä. Ja siksi sanoisin tässä valiokunnassa, että kolmas kesäkuuta Tukholmassa ja pääkaupunki pääkaupungilta teen vierailuita ja pyydän, että ministerit, jotka vastaavat tästä politiikasta, antaisivat meille mahdollisuuden tavata viranomaisia. Haluaisin kertoa heille vastuualueesta, pääkaupungeissa ja aluetasolla, jotka vastaavat palveludirektiivin täytäntöönpanosta ja näiden tutkintojen tunnustamisasioista. Julkismarkkinat ovat 17 prosenttia bruttokansantuotteesta. Ei se koske pelkästään hallitusta, vaan hallituksella on yhä vähemmän rahaa, vaan usein kyse on aluetason viranomaisista, jotka vastaavat näistä kysymyksistä. Eli haluan puhua näiden ihmisten kanssa ennen kuin langetamme mitään sanktioita. Haluaisin päästä sopuun näistä asioista. Ja sitten voimme yhdessä havaita, missä on ongelmia, missä on vaikeuksia. Ja ne ovat tämän tyyppisiä, joista tekin puhuitte. Kiitoksia komission jäsen. Me odottelemme näitä vastauksia, koska mekin olemme huolissamme näistä kysymyksistä. No nyt aika alkaa loppua, eli ehdottaisin, että meillä on vielä kolme koordinaattoria, poliittiset ryhmät. No haluaisin tietysti kuulla kaikkien koordinaattorien kannan, että Ryle McClarkin ja Trenta Filidis. Sitten on vielä kymmenen nimeä puhujalistalla, eli luen nyt nämä nimet. Eli sen jälkeen, kun olemme kuulleet koordinaattorin vastauksen, sitten pyydän, että kaikki teistä puhuu vain yhden minuutin. Ja haluatte puhua vain, eli jostain työohjelmaan liittyvästä, jotain, jota pitäisi ottaa mukaan tai pitäisi jättää pois. Eli nämä ovat kymmenen ihmistä. Eli teillä on kaikille yksi minuutti ja me otamme aikaa. Mr. Manders, Mr. Grek, Mrs. Vanu, Mr. Abad, Mr. Van der Kamp, Mrs. Styler, Mrs. Rapti, Mrs. Thun and uh, Mr. Correa de Campos. So you will have one... Eli kaikilla on yksi minuutti aikaa Ja sen jälkeen Barnia vastaa teille, jos aikaa on. Muussa tapauksessa hän palaa sitten näihin asioihin myöhemmin. Ja sitten muistuttaisin vielä, kollegat, että meillä on aika pitkä äänestys tulossa 10.15 Tämä ilmeisesti menee nettiinkin. Täällä on kamera paikalla. Eli varmistakaa, että teillä on äänestyskortit mukana, eli tarkistakaa nyt ja lähettäkää joku hakemaan se, jos ei ole, niin että teillä on ne kortit sitten vartti oli kymmenen. Eli ensin Ryyle, ja hän saa käynnistää seuraavan kysymyskierroksen. Olkaa hyvä. Herra niin, Värnier, kuuntelin mielenkiinnolla, pidin hyvänä, että sanoitte, että sisämarkkinoilla pitää olla tavoite ja tarkoitus, ei sisämarkkinoita ajata sisämarkkinoiden itsensä takia, kestävä kasvu ja innovaatio ihan oikeita asioita täydentäisi sitä koulutuksella, vaikka ei ollaan siinä aika vähän sanottavaa. Mutta toinen asia on kuilu, jonka mainitsitte sisämarkkinoiden ja kansalaisten välillä. Tämä liittyy siihen, että avoimuutta on liian vähän, joten aloittaisin kysymällä oikeuksia alalla, jolla minä teen nyt työtä. Eli lainsäädäntöä on li- liian vähän, kun katsotaan tällaisia tulkinnanvaraisia joustavia välineitä. Ja jälleen kun katson työohjelmaa, niin hyvin paljon on tällaisia soft law-aloitteita, ei lainsäädäntöaloitteita. Pidän tätä hank- hankalana myös sitten hankintojen osalta. Vähän vähemmän pitäisi tehdä tällaisia tiedonantoja, ja tämä johtaa oikeuden pistalo- pirstaloitumiseen. Toinen asia, jonka halusin mainita tässä yhteydessä, on parempi koordinointi komission sisälläkin. Tämä oli myöskin mielenkiintoinen kysymys, kun ajatellaan komission työtä soft law-kysymyksissä. Julkisten tarjouskilpailujen osalta, siis se miten asioita tulkitaan. Toivoisin, että jotta kunnalliset paikallisviranomaiset saisivat enemmän oikeusvarmuutta, komissiossa pitäisi koordinoida näitä koordinoida näitä asioita paremmin. Ja sitten sisäiset työryhmät, joita teillä on tällä alalla kaksi, tällä hetkellä kolmas on suunnitteilla. Meillä on liian vähän tietoa parlamentissa näistä sisäisistä työryhmistä tai komiteoista. Me tarvitsisimme niistä enemmän tietoa ja haluaisimme tasa-arvoisesti tietoa neuvoston ja muiden kanssa. Yksi huomio vielä siitä, mitä sanoit näistä palveluista. Ja lupamenettelyistä. Toivoisin, että kunnat voitaisiin ottaa tässä mukaan. Todella toivoisin myöskin, että vältetään se, että oikeuslainsäädäntö jälleen pirstaloituu. Ennen kuin tässä lähdetään lisää lainsäädäntöehdotuksia tai tiedonantoja esittämään, pitäisi saada tietoa siitä, missä nyt mennään nyt kunnissa tarvitaan valtavasti ulkoista oikeudellista apua ja tämä pitäisi mielessä pitää, kun haluamme huolehtia terveestä taloudesta Euroopassa. Kiitoksia, Mr. McLaughlin. Uh, Kiitoksia. Komission jäsen, kun olette ensimmäisessä kuulemisessa, te sanoitte, että haluaisitte käydä kaupungeissa, jäsenvaltiossa, mutta myöskin alueilla. Eli toivon, että 2010 työohjelmassa voitte tulla East Midlandsin alueelle Britannian, minun alueelleni. Mutta sitten halusin puhua myöskin asiasta, joka on aika tärkeä Britanniassa, eli se koskee ammattipätevyyden vastavuorossa tunnustamista EU-ssa. Haluaisin kuulla, miten tämä asia etenee ja onko sitten tällä EUn ammattikortti sellainen mielestäni tarvittaisiin hyvin nopeasti. Uh, ja sitten vielä Trenta Filidis tällä kierroksella. Κύριε Επίτροπε, σας άκουσα με πολύ προσοχή να Komission jäsen kuuntelin teidän sanomaanne, jonka mukaan on ylläpidettävä yleishyödyllisiä palveluita ja vahvistaa tätä alaa. Minulla on kuitenkin huolenaihe. Ehkä komissio haluaisi muuttaa tällaisten palveluiden luonnetta. Kyllä me tässä valtion osuuden ja aseman näiden palveluiden osalta. Tällaiset yleishyödylliset palveluthan jätetään palveludirektiivin ulkopuolelle, mutta kuitenkin komissio haluaisi nyt hyväksyä menettelyitä, jotka eivät ole lainsäädäntömenettelyitä näihin yleishyödyllisiin palveluihin liittyen. Enkä ole nyt ihan varma, missä määrin komissio voi säädellä näitä poikkeuksia. Joten ehkä tilanne usein direktiivin kautta syntyy vieläkin hämärämmäksi. No niin, sitten komission jäsen voisi vastata näihin kysymyksiin ja sen jälkeen sitten vielä viimeinen kyselykierros. Rouva Ryle, tärkeästä <clears throat> julkisten hankinnoiden, hankintojen asiakirjasta. Minä olen lukenut tästä paljon, minä olen lukenut mietinnöt ja olen usein viitannut siihen, että te, niin kuin kaikki monet muutkin, ovat sitä mieltä, että yhteen sopivuus, yhteen kuuluvuus on tärkeä tekijä. Minä annan teille tästä nyt yhden esimerkin. Olen yhtä huolissani kuin te. Minä olin aluepolitiikasta vastaavana komissaarina ja olin vastuussa Euroopan union toisesta budjetista, siksi sitä kutsuttiin tuolloin. Se oli 300 miljardia, se ei ollut mikään pieni asia. Eli jos ajatellaan aluepoliittista budjettia, er, erityisesti ne alueet, jotka ovat jääneet jälkeen yleisestä kehityksestä, jos puhutaan kasvukehityksestä ja nykyaikaistamisesta. Jacques Delors ollessaan komission puheenjohtajana, kun hän tätä sisämarkkina, yhtenäismarkkina, so, yhteismarkkinaa rupesi työstämään, niin hänelle eurooppalainen aluepolitiikka oli erkein tärkeä, koska sillä pyrittiin estämään alueellinen hajaantuminen, alueellinen jakautuminen. Minä olen sanonut pääosast, pääosastossa, niin me olemme tehneet työ, yhteistyötä siellä äh, äh, Annin kanssa meidän täytyy nähdä, miten paikalliset ja alueelliset viranomaiset ovat todella ryhtyneet työhön soveltamaan julkisten hankintojen julkisiin hankintoihin lisääntyviä sääntöjä. Ja meidän pitää valvoa, miten on huonosti käytetty eurooppalaista luototusta. Meidän täytyy myös tajuta, miten on huonosti mielletty ja ymmärretty sisämarkkinoiden säännöstö. Minä puhun että tässä nyt komission jäsenenä. Tämä on ehkä komission sisäistä ongelmatiikkaa, problematiikkaa ja ehkä muutkin komissaarit voisivat puhua tästä. Me teemme globaalia arviointityötä, kun puhutaan julkisista hankinnoista vuodelle 2001 sen puolivuotiskaudelle. Puoli ja mitä tulee arviointiin, niin, niin tämä soft low tekijä tulee saamaan sille kuuluvan asemansa, koska me haluamme selkeät, yksinkertaiset, toimivat säännöt, eikä silloin aina voida ajatella hyviä käytänteitä. Me te, tulemme tekemään suosituksia julkisista hankinnoista. Niissä otetaan huomioon teidän puheenjohtajanne esittämät huolenaiheet innovaatiosta, sosiaalista syrjäytymisestä ja ympäristötekijöistä. Ollessani aikaisemmin komissaari vastuulliseni kuului myös nämä alueet ja olin hyvin sitoutunut niihin. Rova McLaughlin, minä kyllä tulen käymään alueilla – en pysty antamaan teille päivämäärää, jolloin tulen ihan teidän alueelle, mutta kun julkisesti kutsuitte, niin tulen käymään luonanne teidän alueellanne. Minä annan Euroopan unionille kasvot ja tulen katsomaan maaperällä, miten asiat etenevät. Seuraava kysymys puhui ammattipätevyyden vastavuorosta tunnustamisesta. Me olemme aloittamassa Rova McCartin tästä arviointityötä direktiivistä. Tämä arviointityö pyrkii painottumaan kielikysymyksiin ja raportti tulee valmistumaan viimeistä vuonna 2012, mutta haluaisin aikaistaa tätä päivämäärää ajan säästämiseksi ja sitten katsotaan, mihin toimenpiteisiin tulee ryhtyä. Rova Berniolle sanon ja muille, että jos puhutaan ammattikortista, se on hyvä ajatus. Ehkä ihan kaikkiin ammattiryhmiin ammattikuntiin, mutta hyvin moniin se on sopiva. Ratsan Falides minä olen sanonut teille, että minä olen erittäin sitoutunut turvaamaan, suojaamaan julkiset palvelut. Minä tarvitsen aikaa, jotta voisin äh, nähdä, mikä on se hyvä alakohtainen lähestymistapa puitedirektiivin välityksellä vai lainsäädäntökehyksen avulla, joka voisi perustua useampiin alakohtaisiin teksteihin. Minun pitää nyt ensin löytää ne ongelma-alueet, ennen kuin voin päättää, mikä on se oikein, oikea, paras lähestymistapa. Kuten tiedätte, minä haluan myös vahvistaa julkisten palvelujen lähestymistapa muotoa Lissabonin sopimuksen hengessä. Rovat, eh, herra minä kuuntelin Euroopan parlamentaarikkoja, kuuntelen heitä, mutta minä kuuntelen myös työmarkkinaosapuolia tästä kysymyksestä. Good. Well, thank you very much indeed, Kiitos oikein paljon komission jäsen näin kattavista vastauksista kaikkien poliittisten ryhmien kysymyksiin. Ja nyt minuutin ehdotuskierros teille. Joe Dunn käyttää kelloa. Edustaja Syvään, teillä on minuutti aikaa. Merci, monsieur président. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari Barnier, kiitos teidän esityksenne selkeydestä ja kokonaisvaltaisuudesta. Puutun tähän globaali kysymykseen. Te puhuitte rahoituskysymyksistä, jos jäsenvaltio, jos jäsenvaltio voidaan asettaa tietyllä tavalla syytteeseen, se heikentää sisämarkkinoita. Anteeksi, saatte, aloitetaan kello uudestaan, mutta pyytäisin kaikkia poistumaan tai seisomaan siellä hiljaa pyydän. Siellä on liikaa ääntä. Jos teillä on neuvoteltavaa, niin pyydän neuvottelemaan ulkopuolella. Edustaja Syvää, saatte 30 sekuntia ylimääräistä. Olkaa hyvä. Merci, la traduction. Kiitos. Minä tarvitsisin kyllä 30 lisäminuuttia tämän kaiken kääntämiseen. Eh, komissaari Barnier, te sanoitte, että rahoituskriisi ja isämarkkinoiden elinvoima ovat toisiin sidottuja. Jos joku jäsenvaltio asetetaan tavallaan syytteeseen tai se ei ole toiminut oikein, niin silloin sisämarkkinat ratkaisivasti heikentyvät. Minä voin nähdä, että kriisin vastainen taistelu kappalissa kaksi perustuu kahteen sanaan, vahvaan eurooppalaiseen johtajuuteen ja siihen, että että kaikki tekijät ottavat uuden omistajuuden, ottavat omiin käsiinsä tämän. Mikä, ovatko nämä komission asettamat ehdot, tämä vahva eurooppalainen johtajuus ja miten kaikki toimijat ottavat tajuavat, mieltävät tämän hyvän lähestymistavan. Eh, mä, ehkä tästä pitäisi saada vähän selkeämpi teksti, ettei kaikille käy niin kuin Kreikalle. Thank you very much. Kiitos oikein paljon tästä hyvää. Edustaja Manders ja hänen jälkeensä edustaja Greg. Ja Manders. Kiitos komission jäsen. Kiitos esityksestä. Sisämarkkinoiden parantamiseksi mielestäni pitäisi keskittyä asetuksiin enemmän kuin direktiiveihin, siis koska tuo lainsäädännön siirtäminen kansallisen lainsäädäntöön on aina eri tasolla ja siksi ei ole hyvin toimivia sisämarkkinoita. Me keskust- olemme keskustelleet usein jo yhdessä yhteisöpatenteista ja hienoa, että – Kieli kysymykseen saadaan ratkaisu kuukauden kuluttua. Toivon, että asetuksen muodossa, mutta toivon, että teillä on myös sitten tuohon oikaisumenettelyyn ehdotus palveludirektiivistä ja palveluiden vapaasta liikkuvuudesta. Spesifinen kysymys. Olen kuullut paljon valituksia yritysmaailman ihmisiltä, kaupan omistajilta ja niin edelleen, että – Kauppaa ei saa pitää raja-alueilla auki sunnuntaisin ja joissain muilla alueilla kaupan voi pitää auki sunnuntaina. Tämä on este palvelujen vapaalle liikkuvuudelle. Voisinko saada selkeän vastauksen tuohon? Kiitos edustaja Manders. Seuraavana herra Greg. Hänen jälkeensä valiokunnan varapuheenjohtaja jo. Herra Greg ensin. Komission jäsen, totesitte, että nyt tarvitaan siirtymää säännöistä oikeuksien puolelle. Tuo on tärkeä asia ja oikea-aikainen ehdotus sisämarkkinoiden historiassa, mutta kun otetaan huomioon, että monet kansalaiset eivät tiedä, miten sisämarkkinat toimivat, eivät tiedä, mitä etuja oikeuksia on, miten me tämän hyvän iskulauseen voimme kääntää tehokkaaksi strategiaksi vuodelle 2012? Kiitos paljon. Sitten toinen varapuheenjohtaja Ravanjo, hänen jälkeensä edustaja Abad. Merci. Kiitos. Pyrin puhumaan hyvin lyhyesti Eli lyhennän puheenvuoroni kovin paljon. Haluan kiittää komissaari Barnieria, koska komissaari Barnier on hyvin kunnianhimoinen. Se on kunnianhimoinen, joka palvelee tiettyjä näkemyksiä. Kyllähän meillä monilla on kunnianhimoa, mutta ei näkemystä, visiota. Me tulemme tekemään työtä yhdessä. Haluan vain korostaa pari-kolme kohtaa, jotka ovat minulle tärkeitä henkilökohtaisesti ja mielestäni kaikille kansalaisillekin. Te puhuitte siitä, että ammattipätevyyden tunnustaminen on tärkeää. Ammattikortti on hyvä asia. Se on kiireellinen asia. Meidän pitää edetä siinä nopeasti, koska se on myös hyvä sovellus palveludirektiivistä, josta eilen puhuttiin. Te puhuitte myös tietysti julkisista palveluista, yleishyödyllisistä palveluista. Te puhuitte myös siitä, että kuinka pitää noudattaa yleisiä periaatteita, kun ryhdytään vapauttamaan postipalveluita, mutta kaikilla aloilla tämä, julkisilla aloilla tämä voi toimia vain siten, että suojellaan. Te puhutte, käytitte paljon sanaa suojelu. Se on tärkeää, että sisämarkkinakomissaari käyttää tätä sanaa suojelu tai turvaaminen. Kansalainen, jos hän tuntee olevansa turvattu, suojattu omassa työssään, omassa elämässään, niin totta kai he silloin pystyvät omassa työelämässään innovoimaan, uudistamaan ja ottamaan vastuuta. Ehkä tämä sama sana talous tai kilpailukyky ei enää ole tabu miljoonille työntekijöille ja todellakin voitaisiin ajatella, koska me olemme eläneet vaikeita aikoja ainakin Ranskassa ja Alankomaissa vuonna 2005. Ihan viimeinen kommentti pankkipalveluista. Te puhuitte läpinäkyvyydestä ja PK-yritysten tukemisesta alueellisessa rahoituksessa. Se on tärkeää että työllisyyden kannalta. Pyydän teiltä myös aikarajoja, kun puhutaan lainoituksesta, näistä luvista koska alueelliset viranomaiset tarvitsevat juridista turvaa. Kiitos. Uh, no niin. No, varapuheenjohtaja sai nyt sitten kolme kysymystä puolentoista minuuttia eli sulle aika hyvin. Sitten Abad ja sen jälkeen Vandikam. Abad, olkaa hyvä. Merci, monsieur le commissaire. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia komission jäsen tästä hienosta alustuksesta. Palaisin vielä kahteen kohtaan. Olemme puhuneet yleis- yleisistä sosiaalipalveluista. Voisitko antaa tälle kysymykselle vähän poliittista ulottuvuutta ja muistuttaa kohesio, turva- ja solidarisuuskysymyksistä, ja sitten nämä sosiaaliset iskunvaimentimet, joita näillä palveluilla voi olla kriisin aikana. Sitten olen samaa mieltä tästä pragmatismista, se on parempi kuin ideologia. Ja miten Euroopan komissio aikoo toimia nyt puitteissa, jossa suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteet ovat aika vahvoja? Ja voisitko kertoa hiukan vielä tästä komission viestintästrategiasta? Voitaisiinko siihen saada enemmän laatua? Ja sitten sisä, digitaalisista sisämarkkinoista. Usein puhutaan kuluttajista, mutta on myöskin tuottajia. Ja millaisiin aloitteisiin ryhdytte, jotta saataisiin aikaan todellista digitaalisen teollisuuden politiikkaa, niin kuin tällä hetkellä on olemassa Japanissa ja Yhdysvalloissa. Uh, Mr. Van de Kamp. Kiitoksia sitten Van de Kamp. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän komissaaria hänen ohjelmansa esittelystä. Se on erittäin kunnianhimoinen ja sitä tarvitaan. Todellakin meillä pitää olla enemmän rytmiä tässä Euroopan unionin etenemisessä. Te olette oikea mies, oikea mies oikeassa paikassa. Minulla on kysymys, joka liittyy palveludirektiiviin. Ensimmäinen arviointidirektiivistä on suunniteltu joulukuulle 2010. Monissa maissa ei ole vielä toteutettu tätä direktiiviä, sitä ei ole pantu täytäntöön. Miten te toimitte näiden kanssa? Toinen kysymys liittyy palveludirektiiviin ja internetiin minä saan paljon valituksia ainakin Alankomaiden suunnalta. Jäsenvaltiot eivät ole vielä ennakoineet internettiä, että tämä, se sisältyisi tähän direktiiviin, kun puhutaan internetin käytöstä. Kiitoksia. Sitten Stieler ja sitten Raptor. Stieler ensin. Kiitos puheenjohtaja, kiitos komission jäsen. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla puheenvuoronne erityisesti rahoitusmarkkinapalveluista ja kuluttajien oikeuksista. Meillä tietenkin on tässä kantoja, mutta peruspankkitilit ovat myöskin tärkeitä ja missä nämä tulevat esiin, se on tärkeä asia meille. Yhdistyneen kuningaskuntaan, jos tulette, pyytäisin, että tulette myöskin Skotlantiin. Se on tärkeä rahoituspalvelun markkinoiden paikka. Viime viikolla yksi sisämarkkinoiden suuri vaikutus ei ollut ihmisen aiheuttama, vaan tulivuoren purkaus. Ja haluaisin tietää, käydäänkö komissiossa keskusteluita siitä, mitä tapahtuisi, jos siinä vieressä oleva katla purkautuisi, se olisi tuhoisampi sisämarkkinoille kuin viime viikon tapahtumat. Kiitoksia. Rapti ja sitten Tun. Rapti, olkaa hyvä. Kirje Proedre, kirje Pitrope, Kiitoksia. Komission sen haluaisin kiittää siitä, että olette täällä tänään. Ja se tava, jolla esittelitte tämän ohjelman, luo luottamuksen ilmapiiriä. Mutta kuitenkin teorian lisäksi on olemassa todellisuus. Ja todellisuus on sitä, että jos voimme toteuttaa 2020 strategiaa, meidän täytyy pidettävä kiinni vuosista 2010, 11 ja 12. Ja vuonna 2010 Euroopassa on kovia paineita. Meillä on rahoituskriisi. Puhun nyt tästä kriisistä, joka on nähty myöskin, koska spekulaattorit nyt myöskin ottavat muita maita kohteikseen. Portugali on seuraavaksi vuorossa. Eli missä määrin te otatte kaiken tämän huomioon tämän todellisen tilanteen taloudessa, joka nyt on vallalla? Ja millä tavalla aiotte suojella työntekijöiden oikeuksia tässä taloustilanteessa, jossa nyt olemme? Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Turn ja sen jälkeen Korea de Campos. Kiitos paljon puheenjohtaja. Ensinnäkin arvoisa komission jäsen haluaisin kiittää tästä hyvin läheisestä yhteistyöstä. On hienoa, että voimme kuunnella teidän hyvin laajaa esitystä. Puhuitte hyvästä yhteistyöstä muiden komission jäsenten ja muiden palveluyksikköjen kanssa tehtävästä yhteistyöstä Euroopan komissiossa. Mainitsitte myös uudet jäsenvaltiot, joten kiinnitätte todella paljon huomiota uusiin jäsenvaltioihin. Näin ei ole aina, kun jotkut toiset puhuvat. Mukava kuulla. Sähköinen kaupankäynti. Puhuitte tästä kahdesta prosentista. Pirattikopioiden osalta on tehtävä jotain pidemmällä aikavälillä. Kyse ei vain sanktioista, vaan pitäisi auttaa niitä, jotka haluavat ostaa laillisia tuotteita. Meidän pitää olla tässä tarkkana, koska tällaiset sanktiot johtavat siihen, että ihmiset varastavat vielä enemmän. Ja sitten verkkovierailu kysymykset. Tässä on kilpailu ei niinkään yritysten, vaan valtioiden välillä. Mikä strategianne on tässä yhteydessä? Kiitos. Very much. And then finally... Kiitoksia, Steven Koreide Campos. Kiitos, komissaari. Tervehdin teitä ja eh, säästän aikaa ja ehdotan, että, säästän aikaa ja teen tehdä ehdotuksen. Se on hyvin käytännönläheinen. Se, ku, se liittyy tähän lainsäädännön pirstaloitumiseen – voitaisiin korvata kolme vanhaa varausaa yhdellä uudella varausalla. Eli joka kerta, kun komissio aikoo tehdä uuden lakialoitteen, niin komissio voisi ensin löytää lainsäädäntöluettelosta, olemassa olevasta luettelosta, mitkä ovat ne kaksi osaa, jotka voitaisiin yhdistää tähän uuteen osaan. Tai tällä tavoin voitaisiin analysoida hyvin kriittisellä katseella olemassa olevaa lainsäädäntöä ja myös nähdä vähän pidemmälle ja olla vähän tarkkaavaisempia sen uuden aloitteen kanssa. Kiitos. Well, No tämä oli kaikkein kiintoisin ehdotus tämä viimeinen, joten haluaisin kiittää kollegoita siitä, että noudatitte puheaikoja ja teitte hyviä ehdotuksia. Tiedän, että komission jäsen täytyy lähteä melkein heti, mutta annan teille vielä viimeisen puheenvuoron komission jäsen ja voitte puuttua niihin kohtiin, joihin halusitte nyt tältä viimeiseltä kysymyskierrokselta. Hyvä puheenjohtaja, Tiedän, että te olette kärsimätön siirtymään seuraavaan kokouksen vaiheeseen, tärkeisiin äänestyksiin. Korea de Campos teki erittäin hienon, älykkään, briljantin ehdotuksen. Minä olin 20 vuotta kansanedustajana ja olin aika hämmästynyt, kuinka Raskassa koko ajan, koko ajan, koko ajan äänestetään lakeja, eikä koskaan arvioita edellisiä olemassa olevia lakeja, mutta Euroopassa toimitaan vähän toisin. Minä olen huomannut, että te olette hyvin valppaita, te olette vaativia ja Komissio myös tarkistaa usein direktiivejä, katsoo niitä uudestaan läpi, mutta en tiedä, on, minä sanoin jo, että meillä on 1400-1600 tekstiä sisämarkkinoilta. Kyllähän ne ovat tarkistettavissa. Ehkä jotkut ovat niistä tulleet ihan turhiksi. Minä, eh, minä en nyt voi lähteä sitoutumaan kaikkiin, ehkä muutamaan minä voin kyllä laatia teille, antaa teille tilastoja. Voin kyllä ryhtyä tähän kylmäpäisesti tarkastelemaan tekstejä, jotka eivät enää ole hyödyllisiä tai tarpeellisia tai tehokkaita. Herra Jyvairova Rapti ottivat esille Kreikan kriisin. Minä puhun selkeästi ja aika tiukasti. Se on vakava tämän päivän kysymys. Kreikka elää erittäin erittäin vaikeaa aikaa. Komissio lähti liikkeelle, komissio puheenjohtaja Barroso ja kollegani oli Rehn yhteydessä Euroopan keskuspankkiin ja IMFään ryhtyivät toimiin. Meidän yksikkömme ovat paikan päällä tekemässä yksityiskohtaista teknistä suunnitelmaa, joka voitaisiin hyväksyä. Nyt sitä ryhdytään toteuttamaan. Eurooppalainen yhteisvastuu on ryhtynyt toimimaan, sen pitää toimia. Yhteisvastuuta tarvitaan, ja, mutta siinä pitää olla myös kurinalainen. Kreikankin pitää myös lähteä liikkeelle, se pitää sitoutua olemaan vastuullinen toimimaan. Siellä on suunnattomia inhimillisiä sosiaalisia vaikeuksia. Ensiksi Kreikan taholta pitää tulla aloite, signaali, että ne ryhtyvät toimiin. Rova, edustajat Rajuva ja Rapti sanovat, että tästä rahoitustaloudellisesta kriisistä pitää ottaa opiksi, kun jatkossa ryhdytään valvontatoimiin meidän jäsenvaltioissa. Meidän täytyy ajatella niitä punaisia erivärisiä alueita. Budjettivalvonta ei enää riitä, talousvalvontaa tarvitaan, talouden koordinointia hallitusten tasolla, eurooppalaisen tallinnon, talouden hallinnointia. Eihän tämä ole enää mikään huono tai paha sana, ei se minulle koskaan ollut mikään pahalta kuulostava sana. Me tarvitsemme kurinalaisuutta. Kaikki sopii osapuolet eh, tarvitsevat sitä. Meillä pitää olla moitteettomia tilastotietoja. Meidän pitää tietää, mistä puhutaan. Puhutaanko tarkoista asioista, tarkoista luvuista. Ja me tarvitsemme säätelyä ja valvontaa. Ja ainakin jos ajattelen itseäni ja kollega Olli Reeniä, me olemme todella ottaneet opiksemme tästä eh, valvonnasta ja säätelyvaatimuksista ja läpinäkyvyydestä kun puhutaan mark- kokonaismarkkinoista. Tämä myös pätee yhteistyöhön, tule, tulevaan yhteistyöhön parlamentin kanssa tänä kesänä. Edustaja Manders, tiedän hyvin, kuinka vaikeaa direktiivien toteuttaminen on säädöstyövälineinä, instrumenttina on ehkä parempi jossain tilanteissa. Tulevina viikkoina tulen neuvottelemaan kielijärjestelmä patentin, patentin toteuttamisesta Euroopassa. Se pitäisi viedä loppuun Espanjan puheenjohtajakauden aikana. Esitettiin myös kysymys sunnuntaityöajoista. Sisämarkkinat ovat tässäkin hajautuneet, pirstaloituneet, kun puhutaan sunnuntaiaukioloajoista, mitkä ovat olosuhteet kaupoille toimia – tässä pitää puhua vähittäiskaupasta, suhteista jakeluyksiköihin, tuottajiin ja sisällytän tähän työhön myöskin hyvän diagnoosin niistä ajanjaksoista, jotka ovat hyvinkin jakautuneet ja pirstaloituneet, kun puhutaan <clears throat> kaupoista, jos puhutaan myös alennusmyyntiperioodeista sisämarkkinoalueella. Edustaja Greg on, tehnyt, Greg on tehnyt tästä erittäin hyvän mietinnön. Me pystymme myös antamaan me pystymme antamaan laatuluokituksen sisämarkkinoille. Se on erittäin tärkeä asia inhimillisesti, sosiaalisesti. Olen lukenut erittäin huolellisesti tämän raportin. Siinä on tehty, se on hyvä lisäpanos minun tavoitteisiini, koska naiset, miehet, lapset, ihmiset ovat sisämarkkinan keskiössä. Kyllä, minä puolan tätä eurooppalaista ammattikorttia. Ei se ole ehkä hyvä kaikille ammattikunnille, mutta sitä pitää viedä eteenpäin. Mutta te, ei kai teitä yllätä se, että sisämarkkinakomissaari puhuu suojelusta, mutta en minä ole mikään protektionisti, että suojelua suojelun takia. Jos me otan nyt opiksemme tästä rahoituskriisistä, niin jos me näemme uuden kriisin koittavan, niin kyllä markkinat kulkevat paljon nopeammassa tahdissa kuin poliittinen elämä. Jos uusi kriisi kolkuttaa ovelle ja jos meillä on uusi kiinteistökriisi, rahoituskriisi, talouskriisi, niin veronmaksajat eivät anna meille anteeksi, kansalaiset eivät tule antamaan anteeksi. Se on erittäin suuri vaaratekijä. Kriisin ensimmäiset uhrit, kriisin ensimmäinen uhri on sisämarkkinat, koska se silloin syntyy näitä populistisia liikkeitä, kansallismielisiä ääriliikkeitä, eli protektionismi ei ole hyvä, mutta suojelu, protection on hyvä. Tulevina kuukausina tulen viemään eteenpäin tätä PK, PK-yritysten pääsyä tähän pörssiin, mutta antakaa minulle riittävästi aikaa, jotta voin rauhassa hahmottaa ajatuksia, luonnostella ajatuksia tästä puitedirektiivistä, lainsäädäntöpuitteista, joita puheenjohtaja Barossokin on, josta puheenjohtaja Barossokin on puhunut, jos puhutaan alakohtaisista direktiiveistä palveludirektiivin suhteen, minun täytyy todella tarkasti miettiä kaikista eri vaihtoehdosta väylistä. Minä teen yhteistyötä Rova Krösin komissaari Tajanin kanssa tästä teollisesta numeerisesta politiikasta, joka otettiin esille. Se, me tarvitsemme tälläkin teollista politiikkaa tälläkin alueella teollista politiikkaa. Edustaja Van der Kamp, minä, an, minä voin antaa teille tiedoteen eilisestä keskustelusta, jossa olin mukana puheenjohtaja Harbordin ja edustaja Gebhardin kanssa. Minä olin hyvin täsmällinen siitä. Ne maat, jotka ovat jo siirtäneet omaa lainsäädäntönsä, ovat siirtäneet sen omaan kansalliseen lainsäädäntötekstiin. Yli 600 kansallista tekstiä on muutettu, mutta ei tämä toteuttaminen ole laisinkaan hyvin toteutettu kokonaisuudessaan, ajatellen EU-ta eh, e kokonaisuudessaan. Edustaja Stiller, minä tulen tekemään yhteistyötä herra Dalin kanssa joka on vastuussa kuluttajaluotoista. Minä olen myös aikonut viedä eteenpäin ajat vastuusta, vastuullisesta työllisyysluototuksesta. Meillähän on lainanottajia, lainanantajia. Paljon on huomattu, paljon on ongelmia, kun on analysoitu tätä kysymystä. Minä olen kuullut eri osapuolut, minä olen kun nähnyt myös erilaisia optioita, lainsäädäntövaihtoehtoja tästä kysymyksestä. Kiitän myös tätä ehdotusta foorumista, sisämarkkinafoorumista. Se on hieno ajatus. E, ensimmäinen foorumi pidettäisiin Puolan puheenjohtajakauden aikana, en tiedä missä, mutta sekin paikka varmasti löytyy ajallaan. Euroopan parlamentti, kansalliset parlamentit, Euroopan komissio ja erityisesti kansalaisyhteiskunta, eri toimiosapuolet, kaikki nämä tarvitsevat tietoa siitä, mitä näiden lakien tekstien takana piilee, mitä ne ilmaisevat, mitä ne meille kertovat min, tämä ensimmäinen foorumi, jossa ehkä tullaan julkaisemaan tämä sisämarkkinoiden tulostaulu. Se on erittäin hyödyllinen julkaisu. Me puhumme täällä yhden luukun järjestelmistä, me puhumme Solvitin tuloksista. Kaikki, mikä koskettaa kansalaisia, tulee olemaan tämän sisämarkkinifoorumin esityslistalla. Aivan varmasti. Kiitos paljon kaikille. Vous Uh, well, Commissioner, I think... Um... No niin, komission jäsen. Nämä spontaanit aplodit osoittavat, kuinka teidän sitoumuksenne tämän salkkuun saa arvostusta tältä valiokunnalta. Ja te itsekin sanoitte, että teillä on valtavasti työtä, mutta kaikki valiokunnan jäsenet, puhun varmaan kaikkien puolesta, haluaisivat myöskin olla yhtä innokkaita tässä työssä ja edetä kanssanne. Meillä on selkeitä tavoitteita. Me haluamme, että sisämarkkinat toimivat paremmin kansalaisten osalta ja haluamme suojella kuluttajia ja äänestämme Grehin mietinnöstä myöhemmin tänä aamuna. Joten kiitoksia oikein paljon siitä, että olitte paikalla ja olette aina tervetullut tähän valiokuntaan. Kiitos. Uh, so, ladies and gentlemen, uh, could I... Uh... No niin, ja herrat, voisitko käydä paikoillenne? Voimme varmaan aloittaa äänestykset. Pyytäisin, että kaikki käyvät nyt paikoilleen. Tarvitsemme vähän hiljaisuutta äänestyksiin. Tarkistamme ensin sähköisen äänestyslaitteiston. Eli teemme niin kuin tavallisesti. Eli kaikki EPPn jäsenet, jotka äänestävät, olkaa hyvä ja äänestäkää nyt. Kaikki EPPn jäsenet äänestäkää nyt. Eli tarkistamme. Kaikki EPPn jäsenet siis äänestäkää. Tällä on yksi liikaa pitäisi olla 14. Ai, ai, aha, Viola äänesti EPPn puolesta nähtävästi. No, en nyt tiedä mikä sen takana sitten oli, mutta no, tämä äänestys päättyy. Äänestys on päättynyt. Ja vielä plus 14. Eli äänestän EPP siis tällä kertaa. Ei kun EPP halusi tarkistaa, eli EPP vielä uudestaan. Siis EPP-jäsenet ainoastaan. Kiitos. Äänestäkää nyt. No niin, 14. Selvä. Sitten sosiaalidemokraatit nyt vieläkin voi äänestää. No niin, pitää paikkansa 10 sosiaalidemokraateista. Sitten liberaalit, alle. Ai nyt siellä on yksi liikaa. No niin, siis sosiaalidemokraatit vielä uudestaan. Siis sosiaalidemokraatit, jotka äänestävät, äänestäkää. Täällä on nyt 11. Ai nyt 12. Jaha, no niin, uusiksi meni. No niin, äänestys päättyy. No niin. Äänestys päättyy. No niin, aloitetaan uudestaan sosiaalidemokraattien kanssa. Tämä nyt ei ollut ihan selvää. Eli siis sosiaalidemokraatit ainoastaan tällä kerralla. Äänestäkää nyt. No niin, kymmenen. Se pitää paikkansa. Äänestys päättyy. Sitten ALDE, liberaalit. ALDEn jäsenet, äänestys alkaa. Neljä, hyvä. Sitten vihreät vielä. No tarkistan vielä sekin. Vihreät. Kolme. EKR. Tämä hidastama laite. EKR. Kolme. GUE. Kaksi. No niin, kiitoksia. EFDtä ei taida tänään ollakaan. No niin. Sitten aloitamme esittelijä on Weiler. Haluaisitko sanoa muutaman sanan ennen kuin aloitamme äänestyksen? Ja, vielen Dank, Herr Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Olen iloinen siitä, että kun tätä mietintöä on käsitelty niin myrskyisästikin, niin pääsemme äänestämään tänään. Viittasin vielä Barnierin puheenvuoron. Hän sanoi keskustelussa, että PK-yritykset ovat tärkeitä ja meidän apumme on tärkeä, kun ajatellaan sisämarkkinoita ja pk-yritysten mahdollisuuksia siellä. Ja tämä mietintö on yksi rakennuspalanen tässä. Ja nyt olen iloinen siitä, että olemme kiistanlaisenkin keskustelun jälkeen päässeet kompromissiin. Kompromissitarkistukset ovat teillä käytössä ja haluaisin mainita niistä tärkeimmät. Ensinnäkin se että maksuaika 30 päivää julkisille yksityisille yrityksille. Ja siellä on mahdollisuuksia 60 päivään julkisille yrityksille ja myöskin yksityisille. EPP on liikahtanut tässä yksittäisen sopimusvapauden osalta – me emme ole päässeet ihan siihen statukseen, joka oli minulle tärkeä, mutta olemme oikealla tiellä ja olemme edenneet merkittävästi. Toinen tärkeä kompromissi oli se, että poistetaan viiden prosentin sakko julkisille toimijoille. Tämä oli kiistanalainen ehdotus alun perinkin ja kiittäisin Aldea siitä, että Alde on tuon 5-7 prosentin ehdotuksen hylännyt ja on meidän kanssamme samalla linjoilla. Suuret lehdet Saksassa ja muualla. Suunnitelmatekijöiden on tunnustettava, että tämä, eikä sano että tuo 5 prosenttia jää edelleen sinne olemaan. Julkisen osalta se on tärkeää nyt tietää, että se on poistettu sieltä. Sitten perintäkustannusten osalta hyvin yksinkertainen järjestelmä on valittu. Siis summa, ei mitään portaittaista summaa, astettaista summaa, ei mitään monimutkaisia prosenttilukuja, vaan 40 euroa tasasumma. Kiitos kaikille kollegoille, jotka ovat tukeneet tätä helpointa yksinkertaista tietä. Ja sitten tuo tarkastelu 30 päivää – suurten tehtävien osalta. Haluaisin sanoa, että tässä sanotaan 30 päivään asti. Tietenkin tuo kausi voi olla myös lyhyempi. Ja viimeinen kohta. Korko. Komission ehdotus 7 prosenttia. Me halusimme korottaa sitä kahdella prosentilla, niin sanotusti 9 prosenttiin. Tämä on järkevä sääntö. Tämä koskee julkisia tahoja ja yksityisiä. Me suhtaudumme vakavasti siihen, että molempia osapuolia kohdellaan tasavertaisesti. Ja tämä 7 prosentin summa koskee sekä julkisia että yksityisiä tahoja. Tässä ehkä tärkeimpiä kohtia, ehkä yhteen kohtaan vielä suullinen – muutosesitys tulee. Minä sitä tuen. Katsotaan, mutta aikataulusyistä tietenkin jossain vaiheessa äänestysluettelo piti saada lopulliseksi, joten ei tuota viimeistä kohtaa voi ottaa sinne mukaan. Jotkut tärkeät asiat ovat jääneet kompromissien ulkopuolelle, ei siksi, että emme voi ehkä olla samoilla linjoilla, vaan ajattelimme, että jokainen ryhmä voi harkita omaa äänestystään. Direktiivi 17 ja sitten tasoetainen kohtelu sairaalalle. No, tietenkin olisin tyytyväinen, jos nämä ehdotukset saisivat tukea. Aluksi kiittäisin myöskin komissiota, joka joutui osoittamaan hyvin paljon joustavuutta, koska tämän ehdotuksen ja kompromissitarkistusten kautta olemme varmaankin olet haast ihanteellinen kumppani komissiolle. Me olemme kääntäneet päälailleen komission ehdotuksen ja kuitenkin rakentavassa hengessä komissiokin on työstänyt ratkaisua. Kiitos. Well, thank you very much indeed for... Kiitoksia, että olet johtanut tätä prosessia niin hyvin ja kiitoksia kaikille muillekin, jotka olivat tässä mukana. Tähän liittyy hyvin paljon työtä ja kiitäisin myöskin kaikkia sihteeristön jäseniä näiden äänestyslistojen laatimisessa, koska tiedän, että tähän meni aika monta tuntia viime yönä. No niin, sitten äänestämme. Eli tarkistus 54. Äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 5. Tässä on nyt Mandersin 55, 67, 27 osa 1. Niistä äänet puolesta vastaan hylätty. Nämä kolme siis hylätty. Sitten Busoi 56, äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten viisi, kolme identtistä. Salvini Bartolozzi Pitellan äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus kuusi ensimmäinen osa esittelijältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus kuusi Osa kaksi Vailerilta. Äänet puolesta vastaan. Otan uusiksi. No ehkä pitää äänestää sähköisesti tästä. Eli sähköisesti tarkistus 6 osa 2. Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 21 ääntä vastaan 15 puolesta. Sitten tarkistus 6 osa 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tämäkin on hylätty. Sitten teollisuusvaliokunnan tarkistukset Pitääkö näistä äänestää nyt? Ei. Ne on katettu muualla ilmeisesti. Eli sitten tarkistuksiin. Ja sitten meillä on taas tarkistuspaketti 60, 62, 63, 65 ja teollisuusvaliokunnan tarkistus. Äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten komin tarkistus on vedetty pois, roitava vedet, se on tekninen, siitä ei tarvitse äänestää. Sitten 68 sama juttu. Eli sitten tarkistus 69. Äänet puolesta. Äänestämme tästä heti sähköisesti. Eli tarkistus 69, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ensimmäinen kompromissitarkistus. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 78, 79, 146, 147 uusilta jäseniltä äänet puolesta, tämän paketin puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Kreutzmannilta kaksi tarkistusta, ei kun hetkinen, ei kun nyt kompromissi kakkonen, anteeksi. Nämä raukeavat nimittäin. Kompromissi kakkonen, äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten seuraavaksi kompromissi kolme. Äänet puolesta, kompromissi kolmonen, vastaan, hyväksytty. Seuraavaksi Tarkistus 87 Mandersilta, toinen osa äänet puolesta, vastaan, hylätty. Sitten juuri 7 myöskin raukeaa. Ei kun juuri seiskasta pitääkin äänestää. Äänet puolesta vastaan hylätty. No niin, sitten kompromissitarkistus neljä. Mutta tässä on nyt vähän kohta kohdalta äänestyksiä. Eli osa 1, se on 2a ja sitten 2 b ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten toinen osa Tarvitaanko tässä sähköistä äänestystä, siis osa kaksi? Niin, siis toinen osa kohta kohdalta äänestyksestä. Onko tähän suullinen tarkistus? Onko tähän suullinen tarkistus? Ei tässä sanota niin ainakaan. Jaha, no Hanslik, hänellä on suullinen tarkistus. Ilmeisesti esittelijä on tietoinen. I have an oral amendment here, but I think you need... Niin siis tässä on, mutta sitä tyhmästi lukea. Onko kaikilla tämä? So, so this is an alternative. Siis tämä vaihtoehto sille, mitä on äänestyslistassa, niinkö? Eli luen tämän nyt sitten ääneen. Eli äänestimme jo. Jäsenvaltioiden tulee varmistaa, että maksuaika ei ole yli 60 päivää. Tästähän juuri äänestettiin. Ja sitten tässä sanotaan, että tässä on sovittu, että mikäli sopimus ei ole selkeän epäoikeudenmukainen jollekin osapuolelle. Niin, Weiler, esittelijä. Ja, ich, ich merke, dass die... Niin, huomaan epävarmuutta täällä muotoilu, joka oli siis aikaisemmin. Unjustified damages. Minä kritisoin sitä, koska se on hyvin epäselvä. Uusi sanamuoto. No, grossly unfair. Siis ei hyvin epäreilu. On parempi muotoilu ja olen sanonutkin, että sitä tuen. Uh, Onko tämä työjärjestyspuheenvuoro? Siis ettekö halua, että tästä äänestetään? Onko teillä työjärjestyspuheenvuoro? Well, just tell me why... siis, siis miksi haluatte puheenvuoron? Mr. Chairman. Suulliseen tarkistukseen se liittyy. Uh... No miksi me voi äänestää tästä? Thank you. Voinko puhua? Kiitos. Alkuperäinen EPPn ehdotus suulliseen tarkistukseen sisällytti myös sen ajatuksen, että että rajoitetaan tuota 60 päivän rajaa. Mut, tässä on ehkä väärinkäsitys, mutta kysyisin kollegoilta, onko mahdollista pitää kiinni alkuperäisestä ehdotuksesta, jossa sanotaan, että määräyksiä pitää liittää myöskin yrityksistä yrityksiin, että siinä yläraja on 60 päivää. Tämä liittyy, liittyy siis sopimusvapauteen, puheenjohtaja. Kiitos. I think that's an entirely different No se on sitten ihan eri suullinen tarkistus, tätä nyt emme voi hyväksyä tässä vaiheessa. Nyt olen ihan hukassa sen suhteen, mitä EPP haluaa. Ja käsittääkseni Hanslik ehdotti EPPn puolesta suullista tarkistusta, jonka esittelijä hyväksyi kakkosen, kakkososaan, ja nyt äänestämme tästä. Täytyy toimia vähän kurinalaisesti, eli äänestetään nyt tästä. Well, let me just clarify, because I... No niin, pieni selvennys. Meidän täytyy siirtyä eteenpäin. Hanslik ehdotti suullista tarkistusta 2bn toiseen osaan, jonka juuri luin, ja Vailija sanoi, että hän hyväksyi sen parempana sanamuotona. Eli nyt äänestämme tästä. Eli teidän suullinen tarkistuksenne, nyt äänestämme siitä. Gebhardt. Ich weiß, dass meine Berichterstatterin... Tiedän puheenjohtaja, että esittelijä ei ole samaa mieltä kanssani, mutta kuitenkin sanon tämän, koska minulla on nyt sellainen käsitys, että kun tässä kollegoita katson, me emme halua, että tässä tehdään vielä suullinen tarkistus. Pyytäisin, että EPP sopii tämän keskenään ja vastaavanlainen tarkistus voidaan esittää täysistuntoon, mutta me äänestämme nyt siitä, mikä tässä on pöydällä – jälkikäteen voidaan keskustella, miten vielä toimitaan, koska näin ei yksinkertaisesti voi toimia, ei voi. Well, if, uh, if... No niin, jos sosiaalidemokraatit torjuvat tämän, sitten sitä ei, siitä ei voida äänestää. Eli sitten äänestämme tästä olemassa olevasta osasta kaksi. Se on nyt aina mikä on jäljellä. Ei tämä osa kaksi nyt, joka on tässä. Äänestämme tästä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli koitakaa nyt saada nämä suulliset tarkistukset sitten kuntoon ennen seuraavaa äänestystä. Sitten seuraavaksi tarkistus 96 Ryyleltä, 97 Kreutzmannilta ja sitten teollisuusvaliokunnan tarkistus. Olet kaikki oikealla sivulla. Äänet puolesta, vastaan, hyväksytty. Sitten 96 osa 4 Ryyleltä, Äänestys alkaa tästä tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten, sitten teollisuusvalikunnan tarkistus 6. Äänestämme tästä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraava raukeaa. Eli seuraavaksi tarkistuksen 101 ja 102. Varmaan sitten seuraavaksi tulee kompromissi viitonen, onko näin? No niin, eli kompromissitarkistus 5. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 104. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 105 Pitelältä ja muut identtiset tarkistukset. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 105 osa 2 Itren 7 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 106 5, osa 3. Teollisuusvalikunta ja muut äänet puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavaksi tässä raukeaa aika moni nyt näiden hyväksymisen jälkeen. Eli sitten tarkistus Salviinilta. Hetkinen. Ai siitä äänestetään myöhemmin. Jaha. Eli 121. Eli 121 roitovalta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 124. Eli seuraavaksi varmaan 128. Eli 128 tarkistus komilta äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 124 äänet puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 131 äänet puolesta. No nyt täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Eli Mairin tarkistus 131, äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Sitten juri kahdeksan äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kompromistarkistus 6. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten seuraavaksi kompromistarkistus 7. Tässä raukeaa hyvin moni tarkistus. Hyvää työtä esittelijältä. Ja kompromissitarkistus 7. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 138, 145, 144, äänet puolesta vastaan. Mm, Täyt, hetkinen. Eli siis 138, 145, 144. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Busoin tarkistus 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 142 Mandersilta. Äänet puolesta vastaan hylätty. No niin. Sitten taas raukeaa aika monen tarkistus. Eli voimme hypätä aika monta sivua. Sitten tarkistus 147 osa 3. Itren 9 ja Jurin 9. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 147 osa 4, äänet puolesta. Nyt täytyy varmaan tarkistaa sähköisesti. Eli 147 osa 4, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. No sitten sitten oikeudellisten asioiden valiokunnan tarkistus 9, osa 1. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 150 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Itren 9, 162, 163 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 101 151 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 9 raukeaa. Ja sitten taas raukeaa aika moni tarkistus. Ja sitten tarkistus 158 osa 2. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Stillerin tarkistus 72 Avaamme tästä sähköisen äänestyksen 172 Stilleriltä. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten siirrymme tarkistukseen 193. Äänet puolesta vastaan hylätty. 194 Kreutzmannilta äänet puolesta vastaan hylätty myöskin. 137 katetaan myöhemmin. Sitten siirrymme identtisiin tarkistuksiin jurista ja itrestä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten meillä on monia kohtia, joista emme äänestä artikla 50 säännön mukaisesti liittyen vahvistetun yhteistyöhön, eli se menee suoraan lopulliseen mietintöön. Eli sitten siirrymme ITREN tarkistukseen 15 ja ITREN siis tarkistus 15. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 206 raukeaa. Eli sitten tarkistukset 13 ja 14. Äänestämme näistä yhdessä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Jyvänin tarkistus, se on lisäys 13 ja 14. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Juuri 15, Itre 16 raukeavat. Sitten tarkistus 15, äänet puolesta vastaan hyväksytty. 208 Hanslikilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Jurin kohtia. Tarkistus 209. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 210 äänet puolesta vastaan hylätty. Itse osakappale 7, tarkistus 16 puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 17 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 18, äänet puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistus 19, äänet puolesta, vastaan, hylätty. Tarkistukset, eli voimme äänestää 23 Koratsa Billiltä. Se on lisäys juuri ykköseen. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 23. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten on paljon tarkistuksia, joista ei äänestetä. Eli seuraavaksi johdatosan kappale 18a, uusi, tarkistus 51, Munithilta ja Hidalgolta, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Valerin tarkistus 4, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten viitonen Valerilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Pitääkö paikkansa Valer? Eli avaamme äänestyksen lopullisesta ehdotuksesta. Äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Eli loppuäänestys. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty 30 ääntä puolesta. Ei vasta ääniä, kuusi tyhjää ääntä. Eli kiitoksia. So thank you very much indeed, Mrs. Viola. Did you... Kiitos oikein paljon, edustaja Vaila. Haluaisitteko vielä sanoa muutaman sanan? Pyytäisin hiljaisuutta esittelyä, Haluan käyttää vielä pienen puheenvuoron. Niin, halusin tämän esittää äänestyksen lopuksi. Erityiskiitokset valiokunnan sihteeristölle ja myöskin Lukalle oikeudelliselle avustajalle ja molempien avustajille, jotka ovat tehneet paljon työtä. Juuri valiokuntaa kiittäisin rakentavassa hengessä suunnista yhteistyöstä. Aluksi ei ehkä näyttänyt siltä, että teemme niin hyvää yhteistyötä. Ja lopuksi läsnä olevalle neuvostolle huomaatte hyvin selkeän äänestystuloksen ja enemmistön kautta, että teidän on liikahdettava. Kiitos paljon. Uh, thank you very much indeed. Paljon kiitoksia edustaja Weiler siitä, että saitte tämän hankalan äänestyksen läpi ja hyvästä yhteistyöstä Juri ja teollisuusvaliokunnan kanssa. Hyvä, että tässä työssä onnistuttiin. Jos tulitte vain tätä äänestystä varten, pyytäisin teitä poistumaan hiljaa ilman, että käytte täällä lisäkeskusteluita, koska meidän on siirryttävä nyt ottamaan kantaa biosididirektiiviin. Edustaja Sartori on paikalla. Edustaja Sartori, haluaisitko käyttää puheenvuoron ennen äänestystä? Please, can you... Pyytäisin siis teitä lähtemään täältä hiljaa. Mrs. Sartori. Edustaja Sartori, haluatteko käyttää puheenvuoron? Presidente, la ringrazio. Questa... Kiitos puheenjohtaja. Tämä ehdotus pyrkii esittelemään biosiilivalmisteita. Se kytkeytyy direktiiviin ja siitä on keskusteltu teollisuusvaliokunnan edustajien kanssa. kiitän kaikkia yhteistyökumppaneita, varjoesittelijöitä jo, ja ovat helpottaneet, että, että päästiin näin tärkeän hyvään konsensukseen. Kiitos oikein paljon. Kannattaisi ehkä huomata kollegoille myös, että tämä lausunto, jossa on oltu läheisessä yhteistyössä ympäristövaliokunnan kanssa ja vahvistetussa yhteistyössä – pitkälti jo niin, että nämä saadaan lopulliseen mietintöön. Tämä osoittaa siis sen, että vahvistettu yhteistyö tämän valiokunnan osalta toimii. Sartorin lausunto on siis ensin kohta yksi, miinus yksi kohta uusi, tarkistus neljä puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus viisi Sartorilta puolesta. Vastaan. Mm, Tarkistetaan koneäänestyksellä. Tarkistus 5, sähköohjelta äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta 9 vastaan. Gebhardin tarkistus 107 raukeaa 108 Gebhardilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 109 Fox Weisgerber puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 saa tohdelta puolesta vastaan hyväksytty. 110 satori. Äänestys alkaa. 1, 1, 0. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. Tarkistus 7 Sartori. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tämä seuraava liittyy 110, mutta kahdeksan seuraavana hänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 9 Sartori puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 10 Sartori puolesta. Vastaan Hyväksytty myös. Tarkistus 11 Satori puolesta. Vastaan hyväksytty. Seuraavana kohta 4. 1. Tarkistus 12 esittelee Sartorilta puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. Kohta 5. Seuraavana. Tarkistus 14 Sartorilta puolesta Äänestys alkaa. Tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. EPPltä vielä kaksi. Se on kaksi liikaa. Eli siis yritetään uudestaan, tarkistetaan uudestaan. Teillä on kaksi liikaa. Äänestys alkaa uudestaan. Äänestys alkaa. Uusimme äänestyksen niin, että EPPllä on toivottavasti oikea määrä jäseniä. Täällä tietokone ei valehtele. Äänestys päättyy. 23 puolesta 13 vastaan. Selvä. Siis Usein 112 raukea. Tarkistus 15 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 15 Sartorilta. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.13. Tarkistus 16 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 16. Äänestys päättyy. Hyväksytty 26 puolesta vastaan. Tarkistus 17 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Seuraavana kohta 7. Tarkistus 113 Evelyn Gebhardilta. Äänestys alkaa. 113. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31. 2. 18 Sartorilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 31. 4. Tarkistus 19 Sartorilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23, 11. Tarkistus 20. Sartorilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 21 Sartorilta. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Nyt Kohta kahdeksan, tarkistus 22, saattorilta äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 23, saattorilta äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Kohta 9, 24, saattorilta äänestys alkaa. Tarkistus 24. Vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 20 13. Seuraavana kohta 10. 3. Tarkistus 114. Gebhardin suullinen tarkistus näkyy siellä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 114 ilman suullista tarkistusta tietenkin raukeaa. Kohta 12 seuraavana Tarkistus 25 Sartorilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 15. Tarkistus 115 Busoilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21 Tarkistus 26 Säätorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 26 Sartorilta. Äänestys päättyy. 20, 15. Hyväksytty. Tarkistus 27 Sartorilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Seuraavana suullinen tarkistus Sartorelta, Busoilta ja Foxilta. Se on asiakirjoissanne kohtaan 15.5. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Joten seuraavana tarkistus 29 Sartorilta. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30 Sartorilta puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 31 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Sitten 32 Satorilta puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana kohta 17. Tarkistus 116. Ystävysalta puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 117 pysoilta puolesta. Puolesta vastaan. Hylätty. Selkeästi. 118 pysoilta puolesta. Vastaan. Myös hylätty. 119 busoilta ja siihen on suullinen tarkistus, se näkyy siellä listassa äänet puolesta vastaan hyväksytty. Siinä onnistuit Kristian. 119 tietenkin raukea joten kohta 18. Kohta 18. Konsolidoitu tarkistus Sartorilta ja Busoilta. Kahdessa osassa. Selkeästi tämä näkyy äänestyslistasta. Ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys. Ei vaan äänet puolesta, toisen osan puolesta. Vastaan. Myös hyväksytty. Konsolidoitu tarkistus. Tämä johti siihen, että useat tarkistukset raukeavat. Nyt siirrymme tarkistukseen 34 saattorilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 20 tarkistus 35 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 37 puolesta ei. Vaan 37 äänestys alkaa. Tarkistus 37. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Tarkistus 38. Äänestys alkaa. 38. Äänestys päättyy. 22.13. Hyväksytty. Kohta 21. Tarkistus 39. Saa tohdilta äänestys alkaa. Tarkistus 39. Äänestys päättyy.

Sitten siirrymme 121. Äänestetäänkö siitä? No, we don't vote, I think, because you're members. Ei, käsittääkseni, kun muut on hylätty. 121 raukeaa seuraavana tarkistus 44 Sartorilta. Äänestys alkaa tarkistus 44 Sartorilta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Näin. 122 pusoilta lisäyksenä äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Kohta 22 nyt. 45 Evelyn Gebhardilta suullinen tarkistus mukaan lukien se on siellä äänestyslistassa. Äänet puolesta Gepardin tarkistus suullisesti muutettuna. Vastaan hyväksytty. Siinä tapauksessa Neljäkymmentäkuusi on seuraava. Tarkistus 46 Sartorilta ja 47 yhdessä. 46 47 puolesta vastaan hyväksytty. 46 47. Siis 48 seuraavana Sartorilta äänet puolesta. Äänestääkö EPP? Vastaan. Hyvin epäselvää. Voimmeko vain tarkistaa? 48. Voisiko EPP äänestää selkeämmin puolesta siis? Vastaan. Hyväksytty. 49 puolesta. Vastaan. Hyväksytty myös. Tarkistus 50 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 50. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Tarkistus 51. Äänestys alkaa. Tarkistus 51. Hyväksytty 23.13. Sitten kohta 25. Osa yhteistä toimivaltaa. Nämä menevät siis suoraan loppuäänestykseen. 52 tarkistus saa todeta äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Artikla kohta 27, 53 tarkistus puolesta. Vastaan hyväksytty. 54 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohta 28. 123 Gebhardelta. Äänestys alkaa. 123. The vote is Äänestys päättyy. Hylätty. 16.20. Sitten sattoiden tarkistus 55 puolesta. Vastaan hyväksytty 56 puolesta. Vastaan hyväksytty 57 puolesta. Vastaan hyväksytty. Kohta 29 tarkistus 58 Sartorilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 59 puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 33. 124. Edustaja Kreutzmanilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 124. Kreutzmanilta. Äänestys alkoi. Äänestys päättyy. Hylätty. 1917. Nyt 125 Christian Busoilta. Äänet puolesta vastaan hylätty. 126 Fox ja Sartori puolesta vastaan hyväksytty. Sitten kohta 33a, uusi kohta. Tässä on kohta kohdalta äänestys kolme osaa. Ei vaan toinen osa on vedetty pois. Kaksi osaa siis vaan Ensin äänestetään ensimmäisestä osasta, niin kuin siellä listassa lukee puolesta vastaan. Ensimmäinen osa on hyväksytty, toinen osa on vedetty pois, joten äänestetään tuosta osa kolmesta äänet puolesta vastaan. Tämä kolmas osa on myös hyväksytty. Sitten tarkistus 60 Sartorilta. 60. Koneäänestys.

Tarkistus 62. 62. Sartorin äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 129 busoilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 63 Sartorilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta 44. Meidän toimivaltaamme myös

Seuraavana tarkistus 66 Sartorilta. Äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. 67 Sartorilta. Äänestys alkaa 67. Äänestys päättyy. Hyväksytty 9. Sitten kohta 46 kompromissitarkistus. Neljältä poliittiselta ryhmältä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissin kautta siirrymme tarkistukseen 136 busoilta puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 2 kolmelta poliittiselta ryhmältä äänet puolesta. Koneäänestys. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.12. Tarkistus 76. Kohta 48. 76 puolesta. Evan äänestys alkaa. Tarkistus 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. 77. Sartorilta ei tarvita koneäänestystä tänne puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 78 Sartorilta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kohta 49. Tarkistus 79 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 79 kohtaan 49 Sartorilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 22 puolesta 13 vastaan. Tarkistus 80 Sartorilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 80. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.12. Tarkistus 81 puolesta. Vastaan hyväksytty. 53 kohta Tarkistus 82. Äänestys alkaa. Tarkistus 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.12. Sitten kohta 54, tarkistus 83 Sartorilta äänet puolesta. Vastaan hyväksytty. Tarkistus 143 Gepardilta puolesta. Vastaan hyväksytty. 144 Gepard puolesta vastaan hyväksytty. 145 Gepard puolesta vastaan hyväksytty. 146 äänestys alkaa 146. Äänestys päättyy. Hylätty 14.18. 147 Gebhard puolesta vastaan hyväksytty. 84 lisäyksenä Sartorilta puolesta vastaan hyväksytty. Nyt kohta 55, 85 Sartorilta puolesta vastaan anteeksi puolesta hyväksytty, anteeksi Aloitetaan uudestaan. 85. Avataan koneäänestyksellä tarkistus 85. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. Sitten 86 Sartori äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.13. 87 Sartori, äänestys alkaa. 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2013. 88 Sartorilta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty myös 22.13. Seuraavana artik- 58, tarkistus 89 Sartorilta. Äänestys alkaa. 89. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. Tarkistus 90 Sartori äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 2 Sartorilta. Se on asiakirjoissa äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty myös. Sitten kohta 59. Tarkistus 92 Sartorilta. Kolme osaa. Ensimmäinen osa. Hänet puolesta. Anteeksi. Selvennykseksi. Minulla nyt kerrottu, että ilmeisesti toinen osa raukeaa, koska olemme jo hyväksyneet 95, niinkö? Tarvitaanko kohta kohdalta äänestys siis? Ei kai tarvita, niinkö? Uh, sorry, I'm... Anteeksi. Tarkastimme vain meidän äänestysluettelomme mukaan 59 artikla 59.1 a uusi. Toinen osa 92 vastaava osa Gebhardin ottama. Se raukeaa, koska 85 hyväksyttiin. Siis äänestettiin vain, jos 85 hylättiin. Eikö niin? Oletteko samaa mieltä? Selvä. Silloin ei kai tarvita kohta kohdalta äänestystä, jos katson EPPn suuntaan. 92 tarkistuksena kokonaisuutena puolesta vastaan hyväksytty. 62 kohta tarkistus 93 Sartoodelta. Äänestys alkaa. 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 21.14. 95. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Sitten 77. Tarkistus 148 osalta puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 96. Sartori. Äänestys alkaa. Tarkistus 96. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty 25.8. 149 Sartori äänestys alkaa. 149. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. 97 Sartori, on vedetty pois. Kohta 81. 98 tarkistuspuolesta vastaan hyväksytty. 150-151 yhdessä äänestys alkaa. 150-151. Äänestys päättyy. Sosiaalidemokraateilla yksi liikaa, mutta ei se mitään. Hävisti kuitenkin, mutta voitteko tarkistaa? 23: 13 oikeammin, kun yksi äänesti liikaa. Kohta 82, 152, Fox ja Weisgerber puolesta vastaan. Hyväksytty. 83, tarkistus 99 Sartorilta puolesta vastaan. Hyväksytty. 100 Sartori puolesta vastaan. Hyväksytty myös. 153 Busoilta puolesta vastaan hyväksytty. 154. McClarkin soi. Äänestys alkaa. 154. Äänestys päättyy. Hyväksytty 2060. Nyt johdantosan kappaleet. 11 uusi suullinen tarkistus. Sartori Busoi Fox puolesta. Vastaan hyväksytty. Sitten 101. Sitä ei tarvitse äänestää. Tämä on ilmeisesti jo hyväksytty tai hylätty varhaisempien tarkistusten takia. Sartorin kolme puolesta vastaan hyväksytty. Lopulta ilmeisesti suoraan loppuäänestykseen. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23 puolesta, kolme vastaan, yhdeksän tyhjää. Kiitos oikein paljon edustaja Satori hyvin tehdystä työstä. Odotamme mielenkiinnolla ympäristövaliokunnan tuloksia. Kiitos oikein paljon. Okay, colleagues. Um, next. No niin, sitten seuraavaksi Gusoin lausunto reseptilääkkeistä. Eli esittelijä saa puheenvuoron. The chairman. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Lausuton luonnos, josta äänestämme. Siihen on tehty kuukausikaupalla töitä. Olen kiitollinen kollegoille heidän tekemästään työstä ja toivon, että luonnos – ja myöskin tarkistukset pystyvät parantamaan komission alkuperäistä tekstiä. Parannuksilla tarkoitan siis parannuksia potilaan näkökulmasta. No, pari lyhyttä huomiota. Ensinnäkin täsmentäisin, että vaikka tämä ei näykään äänestyslistalla, pyydän, että tuette kompromissitarkistusta yksi vaikka sitä ei ole merkattu listalle. Se on tekninen virhe ja sitten suullinen tarkistus kohtaan 100b kohta d uusi. Teillä on jo tekstit edessänne. Kiitoksia. Uh, so thank you very much indeed, Christian. So let's... Kiitoksia Christian, eli sitten siirrymme suoraan äänestämään. Tarkistus 37 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta. Ei kun meidän täytyy äänestää sähköisesti. Äänestys alkaa tarkistukset 38. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten No niin. Eli seuraavaksi tarkistus kolme musoilta. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestämme siitä sähköisesti, eli tarkistuksen kolme ensimmäinen osa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äänestämme toisesta osasta Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 39. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 42. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 43 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 41 raukeaa. Sitten tarkistus 44, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6, kohta kohdalta äänestys. Eli ensimmäinen osa, siitä äänestetään erikseen Eli ensimmäinen osa, äänestys alkaa. Sähköinen äänestys ensimmäisestä osasta. EPP on yksi ääni liikaa. Ja voisiko joku EPPstä lakata äänestämästä? EPPllä yksi liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa, äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus seitsemän puolesta Täytyy varmaan äänestää sähköisesti. Siis tarkistus seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 46. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 45 raukeaa. 47 puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 1, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli seuraavaksi tarkistus 51, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 9 raukeaa. Sitten tarkistus 10, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Busoin suullinen tarkistus, äänet puolesta puolesta vastaan hyväksytty. Eli 53-52 raukeavat sitten. Tarkistus 54, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 11 raukeaa. 56 busoilta äänet puolesta vastaan hyväksytty. 57 raukeaa. Sitten tarkistus 12 raukeaa. Eli 55 se on lisäys. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 13. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja sitten lisäys Jyväniltä Weisgerberiltä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 59. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 14 siis raukeaa. 60 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 61 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 15 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 Äänestys alkaa tarkistuksesta 17. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 18. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 19. Puolesta vastaan. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa tarkistuksesta 62. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 20. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 21. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 22. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 23. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Tarkistus 63 puolesta vastaan hyväksytty. 64 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 24 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 25 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 26 on vedetty pois. 27 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten johdotohan kappaleet jo nyt. 28 äänet puolesta vastaan. Ja tämä sanamuutos koskee koko tekstiä. Sitten tarkistus 29, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 30 puolesta vastaan hyväksytty. 31 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 1 on lisäys. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta vastaan hyväksytty. 34 puolesta vastaan hyväksytty. 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 2. Johdotosakappale 14. Siinä on kohta kohdalta äänestys. Vaiskervin on pyytänyt, eli ensimmäinen osa. Ja äänestämme sähköisesti. Eli tarkistuksen kaksi, ensimmäinen osa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänestämme siitä äänet puolesta vastaan hyväksytty. No niin. Eli sitten loppuäänestys koko mietinnöstä, koko lausunnosta sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 33 ääntä puolesta ja kaksi vastaääntä, eli onnittelut Busoille. Uh, so we now move on. Nyt siirrymme seuraavan lausuntoon. Professori Kari Jandi Kampos, haluaako esittelijä sanoa jotain? Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Kuten tuo aikaisempikin teksti, niin tämä hyötyi paljon siitä, että kävimme pitkiä keskusteluita, kokouksia ja olen hyvin iloinen siitä, että olemme nyt lähes yksimieliseen. Me aivan täysin, mutta lähes kuitenkin. Siitä suurkiitos. Kiitos paljon. Äänestetään. Kohta yksi, tarkistus neljä. Grede Kampos puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 raukeaa. 13. Syvää Weisgerber puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 puolesta. Vastaan hyväksytty. 15.16 on vedetty pois. Tarkistus 5 puolesta. Vastaan hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan hyväksytty. 7 puolesta. Vastaan hyväksytty. 8 puolesta. Vastaan hyväksytty. Johdantosan kappaleet jo. Yksi. Tarkistus yksi. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Yksitoista. Pysoi. Koneäänestys. Yksitoista. Pysoilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 24.12. Sitten tarkistus 9. Fox Weisgerber puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2 raukea. 10 syvään Weisgerber puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 3 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. Anteeksi? Yhdeksästä ei pitäisi äänestää, kun yksitoista hyväksyttiin. Okay, se raukeaa, aivan totta. Hyvä. Kymmenen juuri hyväksyttiin, joten lopulta tarkistus kolme. Kädelle kampos. Äänestys alkaa tarkistus kolme. Äänestys alkaa tarkistus kolme esittelijältä. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta 19 vastaan. Nyt siis loppuäänestys koko lausunnosta. Koneäänestys. Äänestys loppuisesta lausunnosta alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 34 puolesta kaksi vastaan. Kiitos oikein paljon, professori Kareide Kampos. I think your first opinion, I think, for this parliament. Ensimmäinen lausunto ilmeisesti tässä parlamentissa ensimmäinen monista. Siitä olen varma. Kiitos oikein paljon. Seuraavana edustaja Ryylän aloite mietintö julkisista hankinnoista. Annan edustaja Ryylälle alustuspuheenvuoron. Kiitoksia. Puhun nyt lyhyesti, jotta ehdimme käsitellä Grahia. Aika nyt on siis tiukasti, mutta haluaisin kiittää esittelijää, haluaisin kiittää kompromissivalmiudesta. Tietysti kahdella alalla oli riistoja, eli julkinen yhteistyö. Ja voitte nähdä, että muutamia tarkistuksia on tehty, joita en voi tukea, koska ne vaarantavat oikeusvarmuutta. Ja myöskään en voi tukea, haluan tämän todeta vielä selvästi, kysymystä, joka liittyy näihin palveluihin. Mielestäni tällä hetkellä on nyt väärä hetki ruveta miettimään palveludirektiivi tällä alalla. Kuulumisessa ja keskusteluissa kävi selväksi, että kukaan ei halua tällaista direktiiviä tällä hetkellä. Ja ainoastaan, mikäli käy ilmi, kun uudistetaan kaikkia näitä direktiivejä, silloin ehkä meidän täytyy ryhtyä toimiin ja sitten tätä voidaan miettiä, mutta ei missään tapauksessa ennen sitä. Kiitos oikein paljon erittäin kattavasta työstä. tämän tärkeän mietintö. Äänestetään. Tarkistus 18 puolesta. Vastaan hyväksytty. 20 puolesta. Vastaan hyväksytty. 19 puolesta No, koneäänestys. Tarkistus 19. Tarkistus 19. Äänestys alkaa. Tarkistus 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty 28 puolesta 8 vastaan. Kompromissi 1. 22-27 tarkistuksesta puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavana Tarkistus 28. Siitä äänestetään 28 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 31. Puolesta. Katsotaan selvästi. 31. Äänestys alkaa. Tarkistus 31. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.5.18 vastaan. Tarkistus 36. Äänestys alkaa. Tarkistus 36. Äänestys päättyy. 15 puolesta 21 vastaan hylätty. 29 esittelijältä puolesta vastaan hyväksytty. 30 Ilesku puolesta vastaan hyväksytty. Regi 7 raukeaa 56 löytävältä puolesta vastaan hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta. Kompromissi 2. Äänestys alkaa kompromissi 2. Uh, the vote is closed. Äänestys päättyy 21.14. Hyväksytty. Sitten 37.75 puolesta vastaan. Hyväksytty. 76 Popakis puolesta vastaan. Hyväksytty. 41 vedetty pois. 38 puolesta vastaan. Hyväksytty. 39 lisäyksenä puolesta. Äänestys alkaa 39 lisäyksenä. Minulta. Hyväksyttyä. Äänestys päättyy anteeksi. Mutta hyväksyttiin se 2050. Minä tässä vähän innostun. 42 Venjolta. Äänestys alkaa. Tarkistus 42. Äänestys päättyy. Hylätty. 9 puolesta 26 vastaan. Tarkistus 40. Styler. Morais puolesta. Evan äänestys alkaa. Tarkistus 40. Äänestys alkaa. Päättyy hylätty. 14 puolesta 20 vastaan. 46 puolesta vastaan hyväksytty. 47 puolesta vastaan hylätty. 48 puolesta vastaan hyväksytty. 49 Kreutzmannilta puolesta vastaan hylätty. 52 puolesta vastaan hylätty. 50 puolesta vastaan hylätty. 53-54. Äänestys alkaa. Saimme kaksi tarkistusta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 vastaan 11 puolesta. 55 Kreutzmann puolesta vastaan hylätty. 51 puolesta vastaan hylätty. Sitten regi 6, regi vasak puolesta. Siis regi 6 äänestetään siitä, eikö niin? Ei se raukea, anteeksi. Raukea. Kun edesty 57 ryhdeltä puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 60 puolesta. Vastaan. Hylätty. 59 puolesta. Vastaan. Myös hylätty. Kohta 7. 62 Kreutzmann puolesta. Vastaan. Hylätty. Florence puolesta vastaan hylätty. Konsolidoitu tarkistus 1. Usea poliittinen ryhmä puolesta vastaan hyväksytty. Seuraavana tarkistus 61 Venjolta puolesta vastaan hyväksytty lisäyksenä. Seuraavana tarkistus 66 puolesta vastaan hyväksytty. Kohta yhdeksän, seuraavana 73 Venjolta. Äänestys alkaa, tarkistus 73. Äänestys päättyy. Hylätty 10 puolesta 26 vastaan. Sitten konsolidoitu tarkistus usealta kollegalta. Äänestys alkaa. Konsolidoitu tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 puolesta 14 vastaan. Toisin sanoen voimme siirtyä tarkistukseen 71 ja 74. Ne ovat identtiset. Äänestetään niistä lisäyksenä. Koneäänestyksenä 71-74 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 17.15. 72 Kreutzmann lisäyksenä puolesta. Vastaan. Hylätty. No tarkistetaan. Koneäänestys tarkistus 72. EPPssä se kannusta. Koneäänestys. Varmaan se oli hylätty, huomaatte, mutta äänestys päättyy. 4 puolesta 31 vastaan. Kreutzmann ei vieläkään onnistunut tässä, mutta hänenkin aikansa koittaa. 77 kohtaan 10 puolesta vastaan. Hyväksytty. 78 puolesta vastaan. Hyväksytty. 81 puolesta vastaan. Hyväksytty. 80 raukeaa. Regi valikunnan 5 puolesta vastaan hylätty. Kohta 11. 82 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 83 ryydeltä. Teksti on liitteessä puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten siirrymme tarkistuksen 84 Weisgerberin tarkistuslisäyksenä. Äänestys alkaa Weisgerberin teksti lisäyksenä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 23.13. 85 tarkistus kohtaan 12 puolesta. Vastaan hyväksytty. 86 puolesta vastaan hyväksytty 87 puolesta vastaan hyväksytty 88. Äänestys alkaa. Tarkistus 88. Äänestys päättyy. Hylätty 15.21. 89. Äänestys alkaa. 89 äänestys alkaa.

vastaan hyväksytty. Regi 8 siis raukeaa. 127 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 7 puolesta vastaan hyväksytty. Inta 10. Anteeksi, 8 Hanslik puolesta vastaan hyväksytty. 129 raukeaa. 43 raukeaa. 93 puolesta. Vastaan hyväksytty. 95 on vedetty pois. Tarkistus 94 puolesta. Vastaan hyväksytty. 98 raukeaa. 102 pakkis puolesta. Vastaan hy- hylätty. 101 Ilmeisesti siitä äänestetään lisäyksenä. Äänestys alkaa 101 Nikuleskulta. 101 äänestys alkaa, päättyy, hyväksytty 2015. Sitten 45 ja Inta 12 yhdessä. Koneäänestys ei, vaan katsotaan. Juu, puolesta vastaan Hyväksytty. 123 puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Oliko siinä jotain sekaannusta? Ilman mikrofonia. We voted on 40. Me äänestymme identtisistä 45 ja Inta 12 Popakis ja Toinen, jonka puolesta äänestimme, ja sitten 123. 123 uudestaan puolesta vastaan. Hyväksytty. Kiitos oikein paljon. Kompromissi. Kohtaan 14, siis kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Seuraavana 44 puolesta vastaan hyväksytty. Kohta 15 111 puolesta vastaan hyväksytty. 117 puolesta. Koneäänestys 117 Van de Kamp. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14 puolesta 22 vastaan. 118 edustaja Head. Ai se vedetty pois, no. Sitten 113 Venjo. Äänestys alkaa. Venjoin tarkistus 113. Äänestys päättyy. Ylähty 13 puolesta 21 vastaan. Seuraavana 116 ko? Lisäyksenä vai ei? 116 lisäyksenä. Äänestys alkaa 116. Äänestys päättyy. Hylätty. 15 puolesta 19. 114, 115. Äänestys alkaa. 114-115. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 19 vastaan. Vähän nopeammin pyydän äänestämään kollegat, koska meillä ei ole paljon aikaa. Seuraavana Ryylen tarkistus 112 puolesta. Ei vain äänestys alkaa 112. Äänestys päättyy hylätty 16.20 puolesta 20 vastaan. 119 Nikulesku lisäyksenä äänestys alkaa. 119. Äänestys päättyy. Hylätty 13.22 vastaan. Kreutzmannin tarkistus puolesta vastaan. Hylätty. Sitten

Hylätty 15 puolesta 21 vastaan. Tarkistus 96 Weisgerberiltä lisäyksenä myös puolesta. Vastaan hyväksytty selkeästi. 103 Täntefilides. Äänestys alkaa 103. Äänestys päättyy. Hylätty 12 puolesta 23 vastaan 104. Ja jätäntä Filides. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Myös hylätty 12 puolesta 22 vastaan. 126 ryylältä puolesta vastaan. Hyväksytty. 122 Diongilta. Äänestys alkaa. 122 koneäänestys. Diong Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 20 vastaan. Venni on 128. Äänestys alkaa. Venni on 128. Äänestys päättyy. Myös hylätty 14 puolesta 20 vastaan. Seuraavana seuraavat kolme raukeavat, koska kompromissi kolme hyväksyttiin 130 puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten alivaliokunnan tarkistuksia muutama yhdessä. Ei. Regi 2. Äänestys alkaa. Regi 2. Lasakilta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18 puolesta 17 vastaan. Regi 3. Äänestys alkaa. Pyydän äänestämään hiukan nopeammin. Tässä menee liikaa aikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22.12. Regi 4. Blasakilta. Puolesta vastaan. Hyväksytty. Seuraavana kansallisen kaupan valiokunnalta useita Hanslikin tarkistuksia aloitetaan. Inta yksi puolesta vastaan hyväksytty. Inta kaksi puolesta vastaan hyväksytty. Inta 11 puolesta vastaan hyväksytty. Inta kolme Tarvitaan varmaan koneäänestys. Inta kolme äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 15 puolesta 18 vastaan. Inta 4. Äänestys alkaa. Inta 4. Äänestys päättyy. Hyväksytty 18.15. Inta 13. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Inta 5. Äänestys alkaa viisi. Päätty. Hylätty. 16 puolesta 18 vastaan. Inta 6. Äänestys alkaa Inta 6. Äänestys päättyy. Hylätty 14 puolesta 19 vastaan. Inta 8. Puolesta vastaan hyväksytty. Inta 9 puolesta vastaan hyväksytty myös. Hieno tässä viitteet. 1, 2, 3. Todelta on vedetty pois tarkistus 4 puolesta. Vastaan hyväksytty. 6 puolesta. Vastaan hyväksytty. Johdon tason kappaleet 7 Vailerilta Äänestys alkaa. Väileiden tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Päättyy. 20 puolesta 13 vastaan hyväksytty. 17 puolesta vastaan hyväksytty. Suullinen tarkistus 8, Karl Heinz Florence. Se näkyy siellä äänestys alkaa suullisesta tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty 1916. Kreutzmannin kaksi raukea ja sitten tarkistus 11 Kreutzmannilta. 11 Kreutzmann. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21 puolesta 13 vastaan. Kreutzmann Tämä meni läpi. Onnittelut. De Jong, tarkistus 12. Äänestys alkaa. Tarkistus 12. Päättyy, hylätty. 11 puolesta 22 vastaan. 15. Tyler Morais puolesta vastaan. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan hyväksytty. 14 De Jong. De Jong 14 äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty 14 puolesta 20 vastaan. Tarkistus 16. De Jong, Tenta Filides puolesta vastaan. Hyväksytty. Nyt loppuäänestys koko lausunnosta koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28 puolesta, 8 tyhjää. 28 puolesta ei vastaan ja 8 tyhjää Kiitos oikein paljon, Haide Ryyle. Tärkeä mietintö mielestäni. Kiitos siitä, että voimakkaasti tuitte sitä. Greg's report. Sitten Gregin mietintö. Greg puhuu lopuksi. Lähdemme äänestämään suoraan mietinnöstä. Ja jos on tarpeen, niin meillä on vielä Engströmin lausunto. Meidän täytyy äänestää ehkä sitten iltapäivällä kokouksen aluksi. Eli nyt sitten Gregin mietintö. Grekin mietintö, tarkistus 15 Rosfordilta. Äänestys alkaa. Tarkistus 15. Voisitko äänestää hiukan nopeammin? Painatte vain nappia. Äänestys loppuu. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suljen nämä äänestykset aika nopeasti, eli painakaa sitä nappia heti. 17. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten kohta kohdalta äänestys, eli ensimmäinen osa. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan hyväksytty. Sitten Pupakis äänet puolesta, siis 19 vastaan hyväksytty. Sitten Kampa, äänestys alkaa, siis tarkistus 20. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21 puolesta vastaan hylätty. Sitten komi. Äänestys alkaa puolesta 22. Siis tarkistus 22. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten Rochefort 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänet puolesta vastaan hylätty. 28 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kreutzmannin suullinen tarkistus äänet puolesta. Täytyy sitten avata äänestys. Eli suullinen tarkistus 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Eli hyväksytty. Erityisesti EPP voisi selkeämmin ilmaista nämä kannan, mutta tämä äänestys pitkittyy. Sitten 25 Kreutmanilta äänestys alkaa. Ah, se siis raukeaa. Eli 24. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 26. Ensimmäinen osa. Tässä on kohta kohdalta äänestys. Eli ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Eli sitten toinen osa. Toinen osa Tämä on nyt vähän hämmentävä. Eli komin osa on tässä välissä, eli 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on aika tiukka, eli se hylätty. Sitten 26 toinen osa Eli äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kohta 7. Tarkistus 31. Puolesta vastaan hylätty. 30. Äänet puolesta. Ää, siis äänestys alkaa. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Eli siis äänestys on avoinna. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja sitten Kreutzmann 232 äänestys. Se varmaan hylätään. Eli Kreutzmann äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 34 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 35 kantinilta lisäyksenä äänestys alkaa tarkistuksesta 35. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 33 raukeaa. 36 äänet puolesta vastaan hylätty. Ja sitten 37 äänestämme siitä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Tarkistus 39. Äänest puolesta vastaan hylätty. Tarkistus 41. Äänet puolesta vastaan hylätty. Suullinen tarkistus 42 komilta äänet puolesta vastaan hyväksytty ja 42 ja 40 raukeavat. Sitten suljen tarkistus 47 Äänestys alkaa tästä, ei, anteeksi, äänet puolesta, äänet puolesta vastaan hyväksytty. 47 raukeaa, 46 vedetty pois, 45 raukeaa, eli 48 sitten. 48 äänet, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 43-44 raukeavat. Sitten tarkistus 49 puolesta vastaan hyväksytty. 50 puolesta vastaan hyväksytty. 51 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten suljen tarkistus 53 Pupakiksilta. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 53 raukeaa varmaan. Ja sitten 52. Äänestämme 52 nimenhuuto äänenä sähköisesti. Äänestys päättyy. ja tämä on hylätty. Niin, koska suljen tarkoitus meni läpi, eli myöskin 53 sitten raukesi. Sitten 57. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 55, 56, 54 kaikki raukeavat. Sitten suljen tarkistus esittelijältä. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten No niin. 63 Eli tarkistus 63 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 66. Äänestys alkaa tarkistuksesta 66. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 68 äänestämme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 70, 69 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 70 raukeaa. 71 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 73. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 74 lisäyksenä äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 76 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromistarkistus 1. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli sitten tarkistus 82. Äänestämme sähköisesti tarkistuksesta 82. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Tarkistus 83. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 84 lisäyksenä äänet puolesta vastaan hyväksytty. 85 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 86. Siinä on tehty suljen tarkistus Äänestämme koneellisesti suullisesta tarkistuksesta. Äänestys päättyy. 17.17 17, eli hylätty. Ja sitten menetetty äänestää tarkistus 86 ilman korjausta. Eli 86 äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 87 puolesta vastaan hylätty. Sitten 88 äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten kompromissitarkistus 2 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Kompromistarkistus 5, äänet puolesta vastaan, myöskin hyväksytty. Sitten suljen tarkistus, sul, tarkistukseen 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli sitten äänestämme tarkistuksesta 107. Äänet puolesta vastaan hylätty. Sitten 108, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta vastaan hylätty. Siis kaikki raukeaa nyt. Toinen osa. Siitä äänestetään vielä. Eli sitten toinen osa. Äänestys alkaa toisesta osasta. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten tarkistus 112 puolesta vastaan hylätty. Sitten tarkistus 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. Sitten, sitten 111. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 109 raukeaa. Sitten 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 113 lisäyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 115. Äänestys alkaa. Niin, äänestys alkaa tarkistuksesta 115. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 116 on vedetty pois. Eli sitten tarkistus Tarkistus 120. Äänet puolesta. Täytyy varmaan tarkistaa tämä. Eli tarkistus 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 118 lisäyksenä äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 117 raukeaa, 119 lisäyksenä puolesta vastaan hyväksytty. 121. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Hanslikin tarkistus on vedetty pois. Sitten 133-126 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 124 puolesta vastaan hyväksytty. 125 äänestys alkaa tarkistuksesta 125. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19.16. Sitten tarkistus 127 puolesta vastaan. Hyväksytty. 128 puolesta vastaan. Hyväksytty. 129. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134. Äänet puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 130 vetty pois, 131 on vedetty pois, 132. 132 Äänet puolesta vastaan hyväksytty. 133 puolesta vastaan hyväksytty. 135 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 136 puolesta vastaan hyväksytty. 137 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 139. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 140. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Sitten 141. Siinä on kohta kohdalta äänestys. Sitä on pyytänyt Alde. Eli ensimmäinen osa, äänet puolesta vastaan, hyväksytty. Sitten avaan äänestyksen osasta kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. 142. Äänet puolesta vastaan. Täytyy nyt äänestää uudestaan. 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 143. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 145. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 146. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 148 on vedetty pois. Sitten suljen tarkistus 147 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli sitten 149 vedetty pois, 150. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 153. Äänet puolesta vastaan Tämä on nyt aika epäselvää. Eli osoittakaa selkeämmin. 153 Hanslikilta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli osoittakaa nyt vähän selkeämmin, muuten menee aika hukkaan. 151. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 154. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 155. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 156. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 157 puolesta vastaan hyväksytty. 160 ää, se raukeaa. 158 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten suullinen tarkistus tarkistukseen 159 Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 159 raukeaa. 161 lisäyksenä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 162 puolesta vastaan. Hyväksytty. 163 puolesta vastaan hyväksytty. Suojan tarkistus tarkistuksen 164 äänet puolesta. Äänet täytyy äänestää koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten 165. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 166 äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. 167 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 168 puolesta vastaan hylätty. 171 171 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli 169, ei kun hetkinen, Eli seuraavaksi 173. Se raukeaa. Eli 174. 174 äänet puolesta vastaan hyväksytty. 175 puolesta 175 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sataseitsemänkymmentäseitsemän. Äänestys puolesta vastaan. Hyväksytty. Huo- hyväksytty. 179 puolesta vastaan. Hyväksytty. 181 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 182 puolesta vastaan. Hyväksytty. 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183. Äänestys alkaa ei kun anteeksi, 123 äänet puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissitarkistus 6, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Eli sitten tarkistus 205, kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa Tarkistus 205. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Sitten toinen osa. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Eli sitten seuraavaksi 209. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. Sitten Eli 210. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissitarkistus 7. Äänet puolesta vastaan. Hyväksytty. Ja seuraavaksi 221, joka on vedetty pois 222. Äänestys alkaa. ja kun ne kaikki raukeavat. Eli sitten suuren tarkistus 227. Haluaisin vain esittää pienen tarkistuksen tähän suulliseen tarkistukseen, jossa puhutaan siitä, että tämän pitää olla readily available to all. Haluaisin sitä EUn kansalaiset, EU-citizen. Luis, although it's in the last, last minute, we agree for sure. Sorry? Although it's done in the last minute, we agree. Vaikka se on ihan viime hetkellä, niin kyllä se meille sopii. Right. Uh, sorry, we, uh, uh, uh there was a problem. Tässä on nyt ongelma liittyen edelliseen tarkistukseen, eli hoidetaan nyt tämä suullinen tarkistus. Eli esittelijä ehdotti, että tämä olisi saatavana kaikille EU-kansalaisille. Sopiiko tämä? Eli sitten äänestämme tästä suullisesta tarkistuksesta, näin suullisesti tarkistettuna. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten palaamme, eli 27 raukeaa sitten 28. Äänestämme sähköisesti 228. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten palaamme Eli 222, siitä pitää äänestää, koska tämä oli nyt virheellinen tämä äänestysista. Eli tarkistus 222, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 223. Äänet puolesta vastaan. Hylätty. 224. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 225. Äänet puolesta vastaan hylätty. Ja sitten 226. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Eli kaikki nämä tarkistukset hylättiin. Sitten siirrymme kohtaan 59a, 229, äänet puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 230 230 äänestys alkaa tarkistuksessa 230 äänestys päättyy hyväksytty. Sitten kaksi Kolme yksi Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 232. Tässä äänestyslistassa taitaa olla virhe. Haluaisin plussan siihen. Puolan sitä. Eli esittelijä tukee tätä. Sitä oli äänestetään lisäyksenä. Eli 232. Esittelijä siis vastusti tätä, mutta nyt onkin tämän tukena. Ai siis kyseessä oli virhe. Se oli virhe. Eli 232 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten 234. Siinä on suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 235. Äänet puolesta. Niin tästä äänestämme koneellisesti 235 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 236. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten johdatason kappaleet. Tarkistus 1. Äänet puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tarkistus 3 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta. Eli siis äänestämme tästä. Äänestys alkaa. Tarkistus 6. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7 raukeaa. Sitten tarkistus kahdeksan. Äänet puolesta vastaan hylätty. Kompromistarkistus kahdeksan puolesta vastaan hyväksytty. Sitten tarkistus 12 puolesta vastaan hyväksytty. Ja sitten tarkistus 14 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten äänestämme koko mietintöluonnoksesta. Äänestys alkaa koko mietinnöstä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 ääntä puolesta, kolme tyhjää ääntä. Eli onnittelut. No niin. Anna nyt, jos nyt, meillä on hyvin lyhyt äänestys vielä Engströmin